Welcome to everybody. Please, uh, can you... Tervetuloa kaikille. Käykää paikoillenne. kollegan kanssa eh, yhdessä. On suuri ilo eh, johtaa tätä yhteisparlamentaarista kokousta. Puhun tässä aluksi englantia, ehditte laittaa kuulokkeet päähän ja sitten jatkan italiaksi. Todellakin on ilo kokoontua täällä tänään ja varmasti tulemme käymään mielenkiintoista keskustelua näiden kahden paneelin yhteydessä. Ja meillä on Anton Skreko, Slovakian puheenjohtajalta edustajana sitten Eh, toimittamassanne kulttuuriasioiden ministerinä. Meillä on myöskin kulttuuriasioiden pääosastosta Rova Diskrikers. Eh, tervetuloa teillekin. Ja täällä on kansallisista parlamenteista 31 jäsentä paikalla. Eli todellakin tämä on ihan huomattava kokous, yhteiskokous. Täällä on myöskin paikalla Euroopan parlamentin kollegoita omasta valiokunnasta, ilman muuta kulttuurivaliokunnasta. Voin tässä iltapäivän edetessä esitellä myös heidät nimeltä. Hienoa, että pääsitte paikalle ja on hyvä, että kokous tässä pikkuhiljaa käynnistyy. Ja toteaisin, että nyt järjestetään toinen parlamentin välinen yhteistapaaminen, mitä tulee kulttuurivaliokunnan järjestelyihin sinä aikana, kun itse olen toiminut puheenjohtajana. Ja viime vuonna, tämän kauden alussa, päätimme järjestää tällaisen tärkeän tapaamisen. Ja ajatus oli, että saataisiin vaihtaa ajatuksia kanssanne, kuulla teiltä ehdotuksia myöskin erilaisiin kysymyksiin. Ja tällä tavalla kehitettäisiin yhteyksiä ja voitaisiin yhteisesti tarkastella eurooppalaisittain kulttuuriin liittyviä kysymyksiä. Viime vuonna yhteiskokous keskittyi koulutukseen ja nuoriin. Ja nyt, niin kuin tiedätte, kulttuuriset toimet yleisesti ovat tässä keskiössä. Jatkan nyt omalla äidinkielelläni italiaksi. Toivottavasti tiedätte, miten kanavat löytyvät, tulkkauskanavat, kun käytätte kuulokkeita. Eli voitte painaa haluamanne numeroa ja löytää sitten sopivan kielen ja toivottavasti tuntea olonne kotoisan mukavaksi. No niin, nyt jatkan italiaksi. Suurin osa teistä myöskin vastasi kyselyyn, jonka jaoimme täällä. Ja kyselyssä kiinnittiin huomiota neljään kysymykseen. Ensinnäkin kansallisiin poliittisiin toimiin, kun eh, puhutaan kulttuurista kysymyksistä jäsenmaissa ja toisaalta minkä tyyppisiin toimiin on menty ja miten kansalaiset on paremmin tarkoitus saada näihin mukaan ja toisaalta minkä tyyppisiä toimia sitten toivoisitte eurooppalaisittain toteutettavan ja minkä tyyppisiä haasteita näette tällä saralla näiden vastausten pohjalta eh, sai vaikutelman, että tietynlainen eurooppalainen puitteissa tässä alkaa jo pikkuhiljaa hahmottua. Tietysti, eh, kuten kaikki tiedämme, toiseisuusperiaatteen pohjalta tässä kuitenkin liikkeelle mennään, mutta on ollut mielenkiintoista saada teiltä kommentteja, jotka liittyvät töihimme täällä Euroopan parlamentissa ja toisaalta myöskin sitten ministeritasolla neuvostossa 15-17 päivähän Italian puheenjohtajuuskaudella asia käsiteltiin ja Liettuan puheenjohtajuuskaudella kulttuurikysymykset olivat vahvasti esillä ja kulttuurilainsäädäntöä on myöskin saatu aikaan huomattavasti eli varsin strategisestikin sopiva hetki nyt keskustella asioista yhdessä kansallisten parlamenttien parlamentin edustajien kanssa. Ja voisi olla hyvä saada hieman selkeämmät oikeudelliset puitteet sille, eh, miten eh, kulttuurisia arvoja voidaan viedä eteenpäin Euroopassa. Tämän lisäksi voitaisiin ajatella, että tässä on tietynlainen akseli myöskin, kun mietitään sosiaalista ähm, aktiivisuutta ja toisaalta mahdollisuuksia kasvuun ja uudenlaisiin kumppanuuksiin, esimerkiksi yksityisiin ja julkisiin kumppanuuksiin. Tähän on myös komissiossa kiinnitetty huomiota ja sitten uudet digitaaliset haasteet, kuinka niissä huomioidaan myös kulttuuri ja kulttuuriset haasteet. Tämä on asia, jota myöskin tarkastellaan esimerkiksi digitaalisia kysymyksiä tarkastelevien direktiivien puitteissa. Ja luova toimialat. Täällä on todettu, että olisi tärkeää, että monivuotinen ohjelma olisi eh, voimakkaampi näihin liittyen. Kyseisessä ohjelmassahan nimenomaan audiovisuaalisen alan kiinnitetään huomiota siihen, miten Euroopan unionissa eh, menetellään kaksi miljardia on eh, varattu varoja seitsemän vuoden aikana tälle sektorille. Ja tärkeää olisi katsoa, kuinka tätä uutta eh, takuurahastoa olisi mahdollista myöskin hyödyntää. Mutta kuitenkin taustalla tulee olla vahva poliittinen sitoumus tähän kaikkeen. Jos ei keskitetä huomiota riittävän hyvin kulttuurikysymyksiin ja katsota, miten edetä. On hankala edetä näissä kysymyksissä. Tietysti kestävää kehitystä, älykästä, inklusoivaa kehitystä. Näitä tarvitaan. Nämä ovat avainsanoja, mutta näihin ei päästä, jos ei yhdessä ponnistella myös kulttuuristen ja koulutukseen liittyvien kysymysten osalta. Kulttuurihan muodostaa kestävässä kehityksessä neljännen pilarin Tärkeää on tuntea kulttuurinen perimänsä ilman sitä, ilman mahdollisuutta ilmaista itseään taiteellisesti. Ei voida puhua siitä, että kulttuuria voidaan hallinnoida. Eli on erittäin tärkeää, että kiinnitän huomiota myös tähän asiaan kulttuuripolitiikan kaksi pilariahan on määritetty. Ensinnäkin, että edistetään kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta ja toisaalta, että pidetään huoli eh, kulttuurisesta perinnöstä eikä tässä puhuta pelkästään eh, valtion tuista, vaan todellakin välineestä, eh, joka mahdollistaa sen, että tämä eurooppalainen kulttuurinen rikkaus voi säilyä jatkossakin. Tietysti olisi tärkeää, että komissio painottaisi omissa toimintaohjelmissaan enemmänkin näitä kysymyksiä esimerkiksi eh, puheenjohtaja Junckerin suunnitelman kymmenen prioriteetin yhteydessä kulttuuri mainittiin, ja me sitten olemme omat ponnistuksemme täällä tehneet ja kerron niistä tässä nyt hieman lähemmin, sillä kulttuurisiin kysymyksiin liittyy muitakin haasteita. Esimerkiksi kulttuuriset kysymykset olisi syytä huomioida läpi leikaten silloin, kun puhutaan eri eh, poliittisista toimialoista ja kun ajatellaan kaikkia niitä traagisia humanitaarisia kysymyksiä, joihin nyt Euroopassa on törmätty varsinkin Välimeren alueella, niin on erittäin tärkeää, että eh, ei rakenneta muureja, eh, vaan mahdollistetaan vuoropuhelu ja kulttuuri on tässä yhtenä mahdollisena välineenä näitä kanavia, kun pyritään avaamaan. ja olemme keskustelleet mm, myös tästä tärkeästä päätöksestä, eh, eli että vuodesta 2018 tulee kulttuuriperinnön teemavuosi. Se on tärkeää, koska näin tarkastellaan kulttuuria eurooppalaisena yhteisönä perintönä. Ja Mm, komissiossa mm, komissaarien ja Demokrininkin toimesta on katsottu, kuinka eh, globaalissa yhteyksissä huomioida paremmin Eurooppa ja kuinka mm, ymmärtää, mikä on uuden kulttuurisen diplomatian rooli eurooppalaisittain. Ja itse yhdessä mm, herra Brokin kanssa olen laatimassa mietintöä juuri näistä kysymyksistä. Toisaalta sitten teolliset kulttuurimuodot, vastauksistanne nousi esiin viittaus näihin tärkeisiin kysymyksiin, eli uudet työpaikat, uudet työpaikat varsinkin nuorille, uudet innovatiiviset lähestymistavat. Ja kun innovaatiosta puhutaan, niin ei puhuta pelkästään teknologian kehityksestä, vaan myöskin eh, kulttuurista ja sen uusista ilmenemismuodoista. Ja todellakin olemme tarkastelleet tässä yhteyksiä eh, ITRE-valiokuntaan eh, ja katsoneet sitä, eh, miten eh, huomioida nämä uudet haasteet. On katsottava että, ja muistettava, että 5,8 prosenttia BKTstä kuitenkin koostuu kulttuuriin liittyvistä kysymyksistä. Ja sitten skills, eli uudet eurooppalaiset osaamisen tavat ja taidot, keinot yhdessä ja työllisyysasioiden valiokunnan kanssa olemme näitä kysymyksiä tarkastelleet. Eli kulttuuri, eh, luovuus, nämä ovat kysymyksiä, joille tulee tarjota riittävästi tilaa. On osattava hyödyntää eurooppalaista erityisosaamista. Toisaalta kannattaa hyödyntää viime vuosina aikaan saatua eh, myönteistä kokemusta kulttuurin parissa esimerkiksi viimeisten 20 vuoden ajalta. Voisi olla mielenkiintoista järjestää tapaaminen, johon saataisiin mm, kulttuuriväkeä paikalle, koska voidaan todeta, että 30 vuoden aikana on tapahtunut paljon esimerkiksi sosiaalisessa, inkluusessa, uuden tyyppisessä kansalaisuuden käsitteen ymmärtämisessä ja siinä, miten kaupungit myöskin voidaan nähdä hieman erityyppisinä kokonaisuuksina kuin aikaisemmin Kuitenkin riskinä, äh, niin kuin eurobarometri osoittaa, äh, on se, että äh, talouden kriisi on todellakin johtanut suuriin leikkauksiin juuri kulttuurin saralla, mutta myöskin koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Ja mm, tämä todellakin on johtanut kulttuuriseen ja sosiaaliseen epätasa-arvoisuuteen ja mm, kulttuurin kulttuurin käyttö ja hyödyntäminen on juuri näistä syistä johtuen monesti eh, vähentynyt. Ja on erittäin tärkeää, että sosiaalinen tasa-arvo säilyy ja mahdollistuu myös kulttuuritarjonnasta puhuttaessa. Ja on hyvä, että komissio on nyt kiinnittänyt riittävästi huomiota näihin kysymyksiin ja viittaan tässä tavoiteasetteluun, eli ensinnäkin, että pakolaiset ja maahanmuuttajat saadaan aktiivisesti mukaan toimintaan ja toisaalta sitten Erasmuksen tarjoamat mahdollisuudet, näiden paras mahdollinen hyödyntäminen. Ja lopuksi vielä sitten digitaalisesta vallankumouksesta. Todellakin haasteet ovat suuret ja Venäjän eh, eh, ja Gamrevet toimivat esittelijöinä eh, mietinnössä, joka tarkastelee tärkeää direktiiviä äh, audiovisuaalisten palvelujen osalta. Eli on tärkeää, että verkon käyttö hoituu vastuunalaisesti ja että äh, kaikki oikeudet esimerkiksi alaikäisten suojeluun liittyen tulevat huomioiduksi. Mutta toisaalta on tärkeää, että huomioidaan myöskin tekijänoikeuskysymykset äh, esimerkiksi taiteilijoista ja kirjailijoista puhuttaessa. Tässä pääpiirteissään se, mitä tässä alustuksena olin ajatellut sanoa ja näin hieman kertoa niistä puitteista, eh, joissa tämänpäiväinen keskustelukin liikkuu. On mielenkiintoista todellakin käydä keskustelua näistä asioista ja uskoisin, että melko lailla samantyyppistä agendaa me läpi käymme, kun näitä kysymyksiä tarkastelemme. Uskoisin, että Euroopassa onnistutaan puhaltamaan yhteen hiilen ja osoittamaan solidaarisuutta silloin, kun puhutaan nimenomaan kulttuuriin liittyvistä kysymyksistä. On tärkeää, että vuoropuhelua käydään ja kulttuuriset arvot pidetään keskiössä. Nyt sitten puheenvuoron saa puheenjohtajavaltion edustaja ministeri Anton Skreko. Olkaa hyvä. Ja kiitos siitä, että pääsitte osallistumaan tähän kokoukseen täällä. Olkaa hyvä. Madam Chair, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On tämmöinen kunnia saada olla täällä tänään Marek Matevicin, Slovakian kulttuuriministerin nimissä. Voin myös välittää yhden avauspuheenvuoron tämän päivän keskusteluihin kulttuuriin ja luoviin toimialoihin. Jos sallitte, Slovakian edustajana vaihdan nyt kieltä, eli siirryn puhumaan äidinkieltäni. Niin omassa puheenvuorossani aion seurata niitä lausuntoja, joita puheenjohtaja juuri otti esille, kun puhutaan kulttuurista ja luovuudesta ja kehityksestä. Ei pelkästään kulttuuritietoisuudesta koulutusalalla, vaan myös talouskasvusta ja taloudesta sellaisenaan. Luonnollinen ympäristö luovuuden eh, stimuloimisen on kulttuuri ja luova talous on tässä suhteessa tärkeää. Luovuus on tärkeä vastaus sekä globaaleihin että paikallisiin haasteisiin ja ja sosiaalisiin ongelmien, eli juuri niihin, joita meillä on edessämme. Ja näin luova taloutta pidetään ideoiden lähteenä ja myös työpaikkojen lähteenä. Luova teollisuuden ala, eli kulttuuritoimiala, ei ole mikään uusi termi. Sitä on käytetty jatkuvasti, se on hyvin ajankohtainen mielestämme. Se on yleistä todellisuutta. Ja usein puhutaan nimenomaan tästä ja sen suhteesta eurooppalaiseen talouteen. Tämä kattaa useat eri toimialat. Ja usein se myös muuttaa näkemystämme perinteisestä taloudesta. Meidän tulee myös tarkastella tätä kokonaiskuvana Siinä ovat mukana myös luova toimiminen, arkistointi, kulttuuriperinnön restaurointi ja niin poispäin. Kulttuuri ja luovat teollisuudenalat ovat tärkeitä kasvun moottoreita EU:ssa. Sen todistaa myös ja suuri osa BKTstä. Ne auttavat luomaan työpaikkoja ja ne ovat avainasemassa, kun puhutaan globaaleista arvoketjuista, joiden avulla viedään eteenpäin innovointia, olla mukana lisäämässä sosiaalista kohesiota ja olla tehokkaasti torjumassa taloudellista pysähtyneisyyttä. Kulttuuri- ja luovateollisuuden alat ovat innovoinnin pohjana – ne eivät rajoudu pelkästään koskemaan kulttuuria, jotka taidetta, vaan niillä on vaikutus myös moniin muihin alueisiin. Strategiamielessä meidän täytyy olla luomassa sellaista, joka on tärkeä puitteisto luovalle toiminnalle, innovoinneille ja luovalle teollisuudelle avulla. Voidaan päästä sellaisen tilanteeseen, jossa luovuus muodostuu osaksi ei pelkästään kulttuuria, vaan myös yritystoimintaa. Varsinkin kun kysymys on mikroyrityksistä, pk-yrityksistä. Ja näin ne voivat olla siis mukana lisäämässä kasvua ja tavoitteena silloin on saavuttaa tärkeitä synergiaa. Kulttuurit toiminnan, kuten myöskin äh, hyödykkeiden ja palveluiden tuottaminen ja jakaminen hyödyntää intellektuaalista pääomaa päämoottorinaan. Tässä ei kuitenkaan rajoita toimintaa pelkästään taiteisiin, vaan mahdollisesti luodaan myös tuloja kaupankäynnillä näillä aloilla. Näin lisätään myös taloudellista arvoa ja taavutetaan markkinatavoitteita. Ja päätavoitteet, joihin meidän tulisi tällä hetkellä keskittyä, kun puhutaan julkista politiikasta, ovat kulttuuri- ja luovan teollisuuden yhä kasvava osuus stä. Sellaisen puitteiston luominen, jolla voidaan tukea investointeja luoviin teollisuuden aloihin ja näin saada aikaiseksi myös synergiaa yksityisten äh, rahoittajien toiminnalle. Meidän tulisi pyrkiä sellaiseen tilanteeseen, jossa kaikki luova toiminta on osa äh, elinkeinoelämän pyrkimystä synkronisoida kulttuuri ja nyt luovat teollisuuden alat muihin osioihin. Näin voimme luoda sellaisen ekojärjestelmän ja voimme varmistaa verkoston, jossa yksittäiset toimijat, eivät pelkästään jäsenvaltioissa, mutta varsinkin EU-tasolla, voivat toimia. Lisäksi on tärkeää tukea korkeatasoisia inhimillisiä voimavaroja kaikilla eri tasoilla, koulutuksessa ja näin viedä eteenpäin luovuutta hyvin varhaisesta vaiheesta lähtien. On myös tärkeää luoda suotuisat markkinaolosuhteet, jotta voidaan varmistautua siitä, että kaikki tuotteet tällä alalla ovat osa elinkeinoelämän toimintaa ja näin luovat lisäarvoa. Ja ne työkalut, joita meillä on jo käytettävissämme jäsenvaltiotasolla tai EU-ssa, niitä tulee tukea, jotta ne luovat toimivan puitteiston tämän toiminnan tukemiselle rahoituksellisesti. Varsinkin mikro- ja pk-yritykset ovat tässä suhteessa tärkeässä asemassa. Yksi avaintekijöistä, kun puhutaan kulttuurista ja kulttuuriteollisuudesta, on se, että meidän tulee tukea teollisten tekijänoikeuksien suojaa. Lainsäädäntönäkökulmasta katsottuna sitä voidaan pitää koko kulttuuri- ja luovien järjestelmien selkärangaksi. Meillä on useita asiakokonaisuuksia, joita käsittelemme, joissa tavoitteena on parantaa tekijänoikeussäännöstä. Olemme käynnistäneet myös ensimmäisen uudistuspaketin siirrettävyyden. Nyt on käynnissä toinen paketti, joka menee syvemmälle Mm, tehden tekijänoikeuden suojasta vielä tehokkaampaa. Siinä ei katsota kuitenkaan pelkästään tekijänoikeutta, vaan myös sitä, millä tavalla voidaan suojatun sisäl- suojatua sisältöä tarkastella tukea sitä mahdollisimman laajamittaisessa kulttuuriyhteydessä. Omalta puoleltani voisin todeta, ja tämä koskee myös siis Slovakian puheenjohtajavaltiota, että yhteinen nimittäjä kaikille niille jotka toimivat kulttuurialalla, on se, että pyritään stimuloimaan tuota luovuutta kaikkien mahdollisin välinein, joita meillä on käytössämme. Näin luodaan luova ympäristö ja keskitytään järjestelmälliseen talousnäkymään osana kansallista ja EU-tasoista taloutta. Ja lähdetään liikkeelle siitä, että kulttuurissa ei ole kysymys pelkästään identiteetistä, vaan se voi edustaa myös vaurautta. Kiitoksia. E Kiitokset tästä selkeästä alustuksesta ja uskomme luotamme siihen, että Slovakia puheenjohtajuuskaudellaan etenee ja yhtyy siihen, mitä puheenjohtaja Juncker puheenvuorossaan totesi, eli että taiteilijat ovat ikään kuin jalokivi kruunussamme ja toivottavasti todellakin myös rahoitus luovien toimialojen ja kulttuurialan osalta hoituu toivotulla tavalla. Ja uskoisin, että juuri yhteydet neuvostoon ovat tärkeitä, kun halutaan taata se, että riittävä rahoitus mahdollistuu. Ja nyt sitten kulttuuripääosastosta pääjohtaja ähm, äh, Martin Reichert, olkaa hyvä. Kiitos. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät kansallisten parlamenttien jäsenet. On aina iso ilo osallistua tällaiseen tapahtumaan – Puheenjohtaja Kosta onkin jo puheessaan käsitellyt kaikkea laajasti, enkä älkää pelätkää aio toistaa kaikkea, mitä hän on sanonut, koska hän on jo niin syvällisesti asiaa käsitellyt. Koska olemme sitä mieltä, että tänä vuonna Euroopassa puhetapa on muuttunut kovasti Junckerin unionin tilapuheen jälkeen. Hän on sanonut, että luovien alojen yrittäjät ovat Euroopan kruunun jalokivin. Mielestäni se on hyvin sanottu ja kun tiedämme, kuinka vähän olemme tehneet tälle kulttuurialalle viime vuosina, on todella tärkeää korostaa ja Silvia Kostasen juuri tekikin ja haluan toistaa vielä että todella nyt Euroopan unionin tasolla politiikkaa ollaan muuttamassa perustavanlaatuisesti, koska jos me haluamme puhua eurooppalaisten sydämiin itsemme, niin silloin on parempi puhua muustakin kuin alijäämistä ja budjeteista ja rahoista. Tietenkin tärkeitä nekin ovat, mutta se ei saa meidän sydäntämme väpättämään samalla tavalla kuin luovat alat ja kulttuuri. Jos palaamme tähän termiin kruunun jalokivi, se on äh, miele, äh, minulle mieleen kovasti. Minä uskon todella, että asiat olivat järjestyksessä ja minä olen onnellisin pääjohtaja tällä hetkellä komissiossa, koska minä olen Erasmus-ohjelman johtaja myös samalla omassa uudessa pääosaston johtajuudessa, niin se on yksi Euroopan menestystarinoista ja sitten minulla on paljon muitakin ilonaiheita omassa työssäni tällä hetkellä. Puheenjohtaja muotoilikin asian jo yhdellä tavalla ja muotoilen tätä uudelleen. Se, mitä on nyt tapahtumassa, on se, että kulttuuri ei enää nähdä erillään muusta maailmasta ja asioista, vaan se on osa kaikkea. Herra Morgano ja Elon mietintö luovista teollisuuden aloista Creative Industries mielestäni osoittaa asiaa hyvää ja mielestäni tämä on uutuutta Euroopassa. Emme voi katsoa taloutta yhdeltä tolalta ja kulttuuria toiselta. Luovien alojen yrittäjien pitää myös tienata, koska muuten he eivät voi syödä ja elää. Ja tietenkin maailma tarvitsee luo, luovan alan yrittäjiä, koska ei maailma voi pelkästään toimia talouden ja rahan termein. Se työ, herra Morgano ja herra Elo, jotka tapasin tänne tullessani, on upeaa, merkittävää ja kiitän siitä todella sydämestäni. Silvia on luetellut paljon meneillään olevia äh, toimintoja, enkä aio toistaa niitä, olen täällä, äh, jotta voin olla valmis vastaamaan teidän kysymyksiinne ja antamaan lisää tietoa, jos haluatte. Säästämme näin aikaa, etten käy näitä kaikkia läpi. Kuitenkin Digital Agenda, digitaalinen agenda-ohjelma. Yksi kruununjalokivistä on aivan keskeinen nimenomaan, että digitalisointi tapahtuu oikeudenmukaisesti, emmekä ole löytäneet vielä hyvää järjestelmää sille. Kun ensimmäinen digitaalipaketin versio julkaistiin, huomattiin, että alustojen huomioonotto ei ehkä ollut paras mahdollinen ratkaisu ja komissaari Narvacic yhdessä kanssani olemme taistelleet, jotta saisimme oven raolleen sille, että näitä alustoja ei pidetä pelkästään äh, ikään kuin vaihdon ähm, keinoina, vaan että niillä olisi todellista lisäarvoa. Eli tämä ei ehkä ole vielä paras mahdollinen ratkaisu, mutta se on kuitenkin parannus alkuperäiseen ehdotukseen ja mielestäni tässä on päästy eteenpäin ja toivottavasti voimme tehdä yhteistyötä, että pääsemme vielä pidemmälle. Musiikin maailma on varmasti se, johon tämä on koskenut eniten, äh, digitalisoituminen ja ehkä se on se maailma kulttuurissa myös, joka on pystynyt muuttumaan eniten parlamentin avulla ja Rova Kosta, teidän valiokuntanne avulla, jos voisimme jatkaa pilotointia musiikin maailmassa. Se olisi hyvä, emme ole tähän mennessä voineet sitä tehdä, mutta toivoa ei pidä menettää. Meidän pitää kuitenkin miettiä, miten musiikissa on onnistuttu tähän siirtymään. Voimme puhua alustoista, joilla voidaan laillisesti ladata musiikkia, ja näitä voitaisiin käyttää esimerkkeinä ehkä muillakin kulttuurin aloilla. Täällä minä erityisesti haluaisin kuulla teitä kansallisista parlamenteista. En toista siksi kaikkea täällä sanottua ja nyt haluan sanoa, että olen täällä kuulolla valmiina vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitos, kiitos näistä painotuksista varmasti yhteisiäkin hankkeita tai toimia on ja tällä tavalla saadaan toivottavasti vahvistettua yhteyksiä kulttuurikysymysten ja talouden välillä. Tämä on ilman muuta seikka, joka nykyistä paremmin on syytä huomioida. Nyt hieman tämän kokouksen kulusta. Kaksi temaattista ryhmää tässä on tarkoitus ottaa tarkastelun ensimmäisen yhteydessä kaksi paneelia. Ja ensimmäinen näistä tarkastelee eh, kulttuurin ja luovien alojen eh, edistämiseen liittyviä strategioita. Ja täällä on paikalla Pans, joka kertoo Vallonian alueen tilanteesta tähän liittyen. Ja puheaikaa viisi minuuttia. Eli kertoo hieman tästä ohjelmapuitteistosta Vallonian alueen osalta. Ja sitten kolmen parlamentin jäsenen puheenvuoro ja Bloch. Ranskan kansallisen parlamentin edustajana käyttää viiden minuutin puheenvuoron. Ja meillä on myöskin eh, vieraanamme Portugalin parlamentin kulttuurivaliokunnan puheenjohtaja, joka käyttää oman puheenvuoronsa, ja toisaalta sitten herra Morgano, joka eh, juuri laatii mietintöä kysymyksestä, joka tarkastelee eh, EU-politiikkaa liittyen kulttuuriseen, eh, kulttuuriteollisuuteen, eli viisi minuuttia kaikille puhujille. Ja toivoisin, että kukaan ei ylitä puheaikaansa, ei haittaa, jos sen alittaa. Eh, ja tämä siksi, että kaikille jää aikaa oma puheenvuoronsa käyttää. Ensimmäisen puheenvuoron saa Le ja sen jälkeen sitten kun on kuultu nämä alustukset, eh, voidaan eh, käydä lyhyt yleiskeskustelu, jos tarpeen on, ja sen jälkeen sitten siirrymme tähän kakkospaneeliin. Mutta nyt ensimmäinen puheenvuoro, herra Lepage, olkaa hyvä. Siellähän te olettekin. Olkaa hyvä. Asiantuntijat istuvat siis kaikki tuolla. Olkaa hyvä. Euh, merci, madame la présidente. Euh. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minä, alo- minä näytän sisäisimerkkiä rupean hankalaksi. Mutta yritän vastata haasteeseen muutamalla sanalla. Kyseessä on ohjelma, joka on käynnistetty vuonna 2010, jossa kysymys on Valloniassa tapahtuvasta ohjelmasta. Creative Valonia-ohjelma on kyseessä siis. Ja en aio palata näihin eri yksityiskohtiin, te olette varmaan saaneet ne jo asiakirjoissanne ja niihin eri tuloksiin, joita olemme saaneet aikaiseksi muutaman ensimmäisen vuoden aikana. Aina kuitenkin pitää ymmärtää se, että kysymys on siitä, että me pyrimme näitä luovia toimialoja tukemaan, sillä ne ovat inspiraation lähteinä muille toimialoille, mikä nimenomaan tekee muodostaa nämä yksityiskohdat tässä ohjelmassa. Eli tässä ovat nämä tulokset jotka näette itse, kuten näette, niin nämä ovat tulokset on saatu aikaiseksi sen väestönosan joukossa, jolle koulutusta on annettu ja startup-yrityksissä, joita tuettiin. Kysymys on siis ohjelmasta, jolla avulla, jonka avulla pyritään näitä yhteiskunnallisia ja taloudellisia kysymyksiä viemään eteenpäin. Tämä ohjelma, ja siksi tämä on tärkeää ottaa täällä Euroopan parlamentissa esillä. Tämä ohjelma pidetään esimerkillisenä Euroopan komission toimesta. European Creative District Grow-pääosastolta on antanut sille tämän tunnustuksen vuonna 2012 ja se toimii tämän rahoituksen pohjana, joka myönnettiin sille Euroopan parlamentin toimesta valmisteleviin toimiin tämänhetkisessä ohjelmakaudessa. Näin olemme kyenneet saamaan tämän tärkeän merkinnän, eurooppalainen luovuusalue, Toskana ja Valonia valutet, valittiin tähän, se on ollut meille suuri kunnia. Ohjelman avulla olemme voineet kokeilla erilaisia uusia lähestymistapoja pilottihankkeen puitteissa. Se on mahdollistanut myös sen, että olemme kyenneet työskentelemään kansainvälisessä ympäristössä Toskanan ja myös muiden alueiden kanssa Euroopassa luovalla alalla. Luova toimiala ei ole pelkästään ollut esillä sen takia, että sillä on vaikutuksia eh, talouselämään, vaan että sillä on vaikutuksia ylipäätään elinkeinoelämään. Sillä on suoria vaikutuksia muihin teollisuuden aloihin, varsinkin siitä syystä, että muut toimialat ostavat niitä hyödykkeitä ja palveluita, joita luova ala tuo. Ja käsittääkseni tämä on aika ainutlaatuista teetätimme tutkimuksen, joka on osoittanut sen, että Vallonian mittakaavassa 11 prosenttia tuotteista, jotka ovat siis tällaisia kulttuurituotteita, integroidaan osana muuhun toimintaan, elinkeinoelämän toimintaan Walloniassa. Kosmetiikka, lääketeollisuus ja elintarviketeollisuus ovat tässä mukana. Ja kuten näette, meillä on myös muita toimialoja, jotka hyödyntävät noin 32 prosentin tasoisesti näitä tuotteita. Tämä on merkityksellinen osa. Tietysti meillä on tilastollinen eh, ongelma sen suhteen rajoitteita, jotta päästäisiin tähän lopputulokseen, mutta on tärkeää myös huomata, että meillä on tällaisia sivuvaikutuksia muuhun, teollis- muuhun eh, talouteen. Se merkitsee sitä, että luova toimiala tuottaa sellaisia tuotteita, joita muut toimialat sitten hyödyntävät. Ja vielä yksi tärkeä näkökulma on epäsuora vaikutus, joka vaikuttaa siis esimerkiksi Valonian houkuttelevuuteen suhteessa muihin alueisiin. Kulttuuri ja luovat alat kykenevät siis tarjoamaan tällaista houkuttelevuutta muillekin talouden toimijoille ja koko alueelle. Ja kaikki tämä verkottuminen, klusterit, kilpailukyvyn lisääminen, joka keskittyy siis teknologian ympärille, on tässä suhteessa tärkeää. Tämä oli siis analyyttien puoli. Sen jälkeen olemme pyrkineet tarkastelemaan sitä, missä määrin voitaisiin työstää näitä eri ulottuvuuksia, millä tavalla voitaisiin katsoa tätä yhteistyötä luovan toimialan ja muiden alojen välillä. Tavoitteena on, on ollut se, että olen pyrkinyt luomaan kokonaisen ekojärjestelmän, koska vain yhtä ulottuvuutta ei voida työstää. Ja nämä ovat niitä tuloksia, joita olemme saaneet aikaiseksi. Ja näin pyrimme tarkistelemaan sitä, mitkä nämä yhteistulokset ovat. Olemme työstäneet kilpailukykypuolta, yhteistyötä luovan toimialan ja muiden yritysten välillä. Nimenomaan rahoituksen saaminen on äärimmäisen tärkeää tälle luovalle alalle. Ja meidän täytyy siitä syystä lisätä esimerkiksi pankkien tietoisuutta asiasta. Ja sitten nämä yritysklusterit, millä tavalla voidaan yhdistää luova sektori näihin klustereihin ja saada aikaiseksi eri tuloksia. Esimerkiksi miten media ja design kyetään yhdistämään teollisuustuotantoon. Ja näin Kiitän nyt jo siitä, että vitsitte kuunnella. Mielelläni vastaan sitten myöhemmin kysymyksiin. Kiitos abbastanza. Sei minuutti e qualcosa, ma va bene. Kiitos. Ei ollenkaan hullummin. Vain vähän yli kuusi minuuttia puhuitte. Paljon kiitoksia tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi puheenvuoro sitten paneelin muille jäsenille. Parlamentin jäsenille, jotka haluavat kommentoida sitä myöhemmin, niin voisitteko täyttää tämän puheen ja saatte kyllä puheenvuoron sitten. Seuraavaksi sitten ensimmäinen temaattinen paneeli. Patrick Blosch, joka on kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puheenjohtaja Assemblée Nationalissa Ranskassa. Hyvät kuulijat, olen iloinen, kun saan edustaa täällä Ranskan Assemblée Nationalia parlamenttien välisessä kokouksessa, koska olemme tehneet vastaavan kokeilun Bundestagin kulttuuri- ja mediavaliokunnan kanssa. Ja tämä on todella dynaami, dy, dynamiikkaa tuovaa ja rikastavaa yhteistyötä, ja olemme todella iloisia tästä mahdollisuudesta puheenjohtaja Kosta. Haluaisin vahvistaa, kuten vuonna 2005 todettiin, kun tehtiin yleissopimus Unescossa kulttuurin ilmaisemisesta ja sen oikeuden ja edistämisen suojaamisesta, että haluamme edistää luovien alojen yrittäjiä ja artisteja ja, ja taiteilijoita Kulttuurituotteet eivät ole ihan tavallisia tuotteita, hyödykkeitä, vaan niillä on aivan erityinen luonne ja siksi tarvitaan niille suojeleva strategia ja erityinen strategia, jotta niitä voidaan kehittää ja jotta niiden kestävyys taataan. Mutta Ranska ei yksin ole pelkästään puolustanut tällaista käsitystä Euroopan unionin sisällä ja tämä osoittaa, miten ollaan otettu esimerkiksi kantaa komission aloitteisiin medioissa tai mm, tekijänoikeusasioissa sekä TTIP-neuvotteluissa. Ranskassa viime vuosina kehitetyt strategiat, joilla tuetaan luovia ja kulttuurin aloja, he, ne saavat yhä suurempaa valtion tukea, ja se on yksi yleishyödyllisten hyödykkeiden tavoite, joka on tärkeässä uudessa laissa 7.7.2016 hyväksytty. Muutamia periaatteita. Taiteilijoiden ja teosten monimuotoisuus, erilaiset yleisöt, kulttuurin paikkojen läheisyys, luovien ja kulttuurilain kehittäminen. Ensinnäkin taiteilijoiden teosten muotoisuus. Tässä laissa todetaan, että on vapaus luovaan alaan ja taiteen monimuotoisuuteen. Nämä määräykset eivät saa vastustavat sensuuria muun muassa ja kulttuurin rajoittamista. Tässä halutaan vahvistaa sekä kirjailijoiden että taiteilijoiden vapautta. Ja tässä laissa todetaan myös, että elämäntaiteen esittäville taiteilijoille pitää myös vastaava työttömyysturva saada. Sitten erilaiset yleisöt. Tämä kaikille tarttava kulttuuri haastaa meidän yhteiskuntamme erityisesti, kun meillä on nyt jatkuva terrorismin uhka. Siksi koulutuksessa ja kulttuurialan ja taiteiden alan koulutuksessa pitää vahvistaa ammattimaisuus. Siellä on paljon vielä amatöörejä ja meidän pitäisi pystyä myös saada, saamaan uusia yleisöjä ja lisäyleisöjä. Tässä on vielä yhteiskunnallista epätasa-arvoa paljon huomattavissa. Sitten kulttuurin paikkojen läheisyys. Se, että alueella ja paikallistasollakin saadaan kulttuurista nauttaa erityisesti maaseutualueella, on ponnisteltava kovasti, jotta voidaan sopeuttaa kulttuuri kansalaisten elämänrytmiin ja erityisesti miten esimerkiksi kirjastoja tai mediakirjastoja pidetään auki. Nimittäin julkisessa tilassa taiteelle pitää antaa oma paikkansa. Se parantaa esimerkiksi työilmapiiriä työpaikoilla. Ja sitten mitä tulee luovien ja kulttuurin alan kehittämiseen? Nythän kansainvälinen kilpailu kiristyy kovasti. Ajattelen GAFAa tässä erityisesti. Ranska on ottanut käyttöön esimerkiksi audiovisuaalisen alan, elokuva-alan ja yksityisen teatterin alan tukemiskeinoja, jotta voidaan kannustaa esimerkiksi elokuvan tekemiseen Ranskassa tai videopelien tekemiseen tai musiikkiesitysten tekemiseen, jossa uusia lahjakkuuksia löydetään. Tämä on keino rikastuttaa kulttuurin alaa, taidetta ja sen, lisätä sen kasvua. Jotta voidaan edistää taide- ja kulttuurialoja, se tarkoittaa myös sitä, että meidän pitää kannustaa ja lisätä liikkuvuutta, olla avoimia ja saada taiteille, taiteilijoille ja heidän teoksilleen mahdollisuudet tulla esitetyiksi, tulla näkyviksi. Ja tämä kunnianhimo, olen varma, varmasti herättää intohimoja meissä kaikissa täällä. Ja lopuksi haluan vain liittyä siihen, mitä viime huhtikuussa Euroopan kulttuurin ja taiteen liitto sanoi, että kulttuurin pitää olla Eurooppa-projektin ytimessä. Kiitos. Grazie davvero di questo contributo e complimenti anche per questa nuova legge che mi sembra di grande interesse. Poi... Kiitoksia kovasti Kiitoksia siitä, että pitäydyitte puheessa. Ne onnittelut myös tuosta uudesta laista, joka on varmasti erittäin tärkeä. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Edith Estrelalle. Tervetuloa. Hän edustaa kulttuuri- ja urheiluvaliokuntaa. Kiitoksia. Hyvää puheenjohtaja. Kiitoksia, hyvä ystävä, entinen kollega. Haluan sanoa, että on aika tunteikasta tulla takaisin tähän taloon. Olen tyytyväinen täällä kyllä kymmenen vuotta elämästäni. Ja kovin ilahduttava oli saada tulla tänne takaisin nyt edustamaan oman maani hallitusta. Portugali maani on ollut aivan ö, esimerkillinen luovuuteen investoimisessa. Me olemme keskittyneet sellaiseen malliin, joka pohjautuu tieteeseen, kulttuuriin ja innovointiin. Tämä strateginen mm, toiminta on ollut merkityksellinen Portugalin viennissä ja kilpailukyvyn lisäämisessä samalla. Portugalissa ja luova sektori on kaikkein kolmanneksi suurin BKT-osio elintarvike- ja juomasektoreiden jälkeen. Kulttuurituotteita ja me yhteiskunnassa arvioimme näitä tuotteita aivan kuten kuluttajahyödykkeitäkin. Kuluttajat haluavat variaatiota tuotteisiinsa, haluavat tuotteita, jotka ovat ainutlaatuisia tai erilaisia. Muutama vuosi sitten halvat asialaiset tuotteet tulvivat Eurooppaan ja Monet jalkine- ja tekstiiliyritykset menivät nurin, koska eivät kyenneet kilpailemaan aasialaisten maiden halpatyövoiman kanssa. Ne kuitenkin mukauttivat tuotantolinjojaan, keskittyivät sellaisiin tuotteisiin, jotka olivat korkealaatuisempia, korkealaatuisempia ja joissa oli suunnittelua enemmän. Portugalilaiset tuotteet ovat jälkeen ja tekstilipuolella nyt saaneet jalansia uudelleen markkinoilla. Toiseksi kalliimmat kengät maailmassa italialaisten jälkeen ovat Portugalissa. Sisustussuunnittelussa Portugali on jo Hollywoodin ja markkinoilla ja monilla, muilla, eh, monilla Euroopan markkinoilla. Kaupungeissa ympäri maailman voidaan nähdä upea arkkitehtuuria. Ja neljä portugalilaista arkkitehtia on voittanut palkintoa kaikkialla maailmassa ja kaksi portugalilaista on voittanut Pritzka-palkinnon. Tätä pidetään ikään kuin arkkitehtuurin Nobel-palkintona. Kulttuurisektori kasvaa, se luo työllisyyttä ja lisäarvoa. Sillä on myös myönteinen vaikutus talouden perinteisiin sektoreihin. Kyseessä on uusi malli, jossa kulttuuria luova työ nivoutuu tietoon. Kulttuuri on osa tietoa, se on osa kansallista identiteettiä, se on osa kehitystä, demokratian kehitystä. Kuitenkin vasta äskettäin ihmiset ovat ryhtyneet tunnustamaan tämän ja keskittyneet niihin sosiaalitaloudellisiin vaikutuksiin, joita kulttuurilla on. Guggenheimin museo, Bilbaossa on erittäin hyvä. Se on auttanut kaupunkia eri, erottumaan maailmassa. Kulttuuria pidetään myös investointina riippumatta verorajoitteista. Kaikki hallitukset Portugalissa ovat pyrkineet keskittymään kulttuurin saatavuuteen. Ne ovat pyrkineet helpottamaan museoihin pääsyä, ovat äh, vapautuneet pääsymaksuista tai alentaneet pääsymaksuja museoihin useina päivinä. Ja paljon erilaisia muita toimiakin on tehty. Yksi äskettäisimmistä, johon on ryhdytty Portugalissa, on se, että on keskitytty siihen, mikä on taiteilijoiden asema, kuten myöskin niiden asema, jotka työskentelevät kulttuurialalla. Tämän lisäksi maanpäällisen digitaalin ver- maanpäällisten digitaali-tv-verkkoa on laajennettu ja näin ohjelmatarjonta on enemmän saatavilla. Sitten meillä on kulttuurikortti, joka tarjotaan työnantajille, jotta nämä voivat päästä erilaisiin esityksiin, näytelmiin, lainata kirjoja. Ja se arvo, jonka he käyttävät, se voidaan sitten verotuksessa vähentää. Vuosien 2014-2020 Euroopan komissio on ehdottanut sitä, että lisättäisiin sitä budjettia, joka on korvamerkitty kulttuuri- ja luovilla aloilla. Tuo lisäys seuraa Eurooppa 2020 strategian ajatuksia. Eli että tämä johtaa älykkääseen kaiken sisältävään lähestymistapaan suositukseen. Kuitenkin päättäisin, Euroopan unionin täytyy aktiivisesti osallistua siihen, että viedään eteenpäin kulttuuria luovia toimialoja Euroopassa. Meidän täytyy luoda ja suojata kulttuuriperintöämme, kuten myöskin kieliperintöämme. Näiden lisäksi kun pyrimme suojaamaan kulttuurista monimuotoisuutta, meidän tulee ehdottomasti ottaa huomioon myös näiden toimialojen tarpeet ja se, millä tavalla ne ovat mukautuneet digitaaliaikakauteen. Meidän täytyy varmistautua siitä, että voimme jatkaa siihen, että yhä suuremmat yleisöt saavat käyttöönsä kulttuuripalveluita. Sfida, anche. Paljon kiitoksia tästä mielenkiintoisesta kuvauksesta tässä kulttuurialan muutoksessa maassanne ja myös siitä, että keskitytte työllisyyteen ja innovaatioihin. Seuraavaksi herra Luigi Morgano. Hän, hän on esittelijänä EU-politiikassa kulttuuri- ja luovilla aloilla Paljon kiitoksia. Haluaisin vain sanoa yksinkertaisesti, että ei ole mahdollista tässä ajassa teille antaa mitään täydellistä raporttia näin tärkeästä politiikan alasta. Eh, Hieman lähtökohdista ensin, jotta tämä hanke voidaan saattaa tiettyihin mittasuhteisiin ja toisaalta katsoa, eh, miten yhtenäisiä määritelmiä käytetään, eh, miten voidaan operatiivisuus ja toisaalta sitten varojen käyttöön mahdollisuus taata ja kuinka eh, toimia, että todella ei synny ongelmia, jotka ovat hankalia. Ensinnäkin poliittisista tavoitteista, mitä tulee tähän ehdotukseen, joka on laadittu yhdessä ITREn ja kulttuurivaliokunnan kanssa. Nyt on kulunut kuusi vuotta vuoden 2010 vihreästä kirjasta ja nyt on tärkeää kiinnittää huomiota laatiin ja kääntyä Euroopan komission puoleen, pyytää siltä selkeitä teollisia puitteita – Ja tärkeää on katsoa, mitkä ovat ne yleiset prioriteetit, joista Euroopan unioni lähtee liikkeelle. Luovat alat, taiteet, kulttuuri ovat erittäin tärkeitä eh, lähtökohtaisia kysymyksiä Euroopassa. Ja eh, digitaaliset transaktiot sitten mahdollistavat sen, että tietyt tuotantoprosessit tuntuvat eh, siirtyvän ja muuttuvan, kun verrataan kaikkea tätä aikaisempiin arvoketjuihin. Ja toinen seikka, eh, duaalinen arvotus. Se liittyy ilman muuta tähän todellisuuteen ihan suoraan. Luovat alat toimivat eh, välineenä, kun halutaan kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta säilyttää, kun halutaan toisaalta mahdollistaa se, että kulttuurinen, immateriaali ja materiaalinen eh, todellisuus säilyy myös tuleville sukupolville. Toisaalta, kun talouden kehityksestä ja sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta puhutaan. Nämä ovat myös siihen liittyen tärkeitä kysymyksiä. Niiden taustalla ovat investoinnit ja toisaalta uudet eurooppalaiset työpaikat. Ja myöskin eh, matkailu, eh, digitaalinen teollisuus ja talous ovat kaikki kysymyksiä, jotka linkittyvät myöskin luovin aloihin. Ja on erittäin tärkeää, ponnistella siten, että saadaan parempia kahdenvälisiä suhteita jäsenmaiden ja toisaalta kolmansien maiden välille ja kaikki tämän sen tulisi perustua vastavuoroisuuteen. Eli soft power-kysymykset Euroopassa, joiden myötä pienalat, käsityöalat, taidealat muodostuvat tärkeiksi ja ovat tärkeitä myös globaalisti tarkastellen. On tärkeää, että saadaan riittävän vahva poliittinen tuki tälle politiikalle ja toisaalta on reagoitava myöskin kriisiin, työttömyystilanteeseen, varsinkin nuorisotyöttömyyteen ja laaja enemmistö kollegoista ja myöskin jäsenmaista ja komissio katsoo, että nuorisotyöttömyys on yksi pääongelmista, johon on Euroopassa nyt puututtava ja kaikilla eri aloilla on toimittava siten, että voitaisiin hyviä työpaikkoja nimenomaan nuorille luoda. Ja juuri nämä teollisuuden ajat, alat työllistävät 12 miljoonaa työntekijää ja tällä tavalla noin saadaan noin 500 miljoonan eurosta myöskin lisäarvoa bruttokansantuotteeseen tuotetaustaa vasten tarkasteltuna. Ja nämä ovat kaikki tärkeitä mainitsemisen arvoisia asioita. Uudelleen teollistuminen, kallis hanke eh, komissiolle, neuvostolle, mutta myös meille eh, liittyy myöskin siihen, kuinka voidaan kehittää eh, uutta mahdollista potentiaalia ja todellisuutta parhaalla mahdollisella tavalla. On muistettava, että kasvu vaikuttaa varsin monet seikat, esimerkiksi miten investoida, miten hoitaa tai käyttää investoinnista saatu hyöty ja miten toisaalta eh, teknologinen kehitys, digitaalinen kehitys ja matkailu huomioidaan näissä yhteyksissä. Tämän lisäksi eh, kannattaa muistaa seuraava seikka. Eh, näillä aloilla 19-29-vuotiaita eh, on töissä enemmän kuin millään muulla talouden tai teollisuuden saralla, ja tämä on mielenkiintoinen luku. Esimerkiksi kaksi ja puoli kertainen määrä, työpaikkojen määrä löytyy tältä saralta, jos esimerkiksi vertaa työpaikkojen määrää autoteollisuuteen ja viisinkertainen, jos sitä vertaa kemian teollisuuteen. Ja se on ilman muuta huomattavasti suurempi työpaikkoja tarjoavana tahona nuorille silloin, kun sitä vertaa esimerkiksi pankki- tai vakuutusalan myöskin. Ja varsin pienet ja mikroyritykset ovat tärkeässä roolissa kun luovista aloista puhutaan, nimenomaan nämä alat ovat luonteeltaan sellaisia, että juuri pieniä yrityksiä on paljon. Ja meidän on syytä muistaa, että työvoimasta 90 eh, prosenttia kun puhutaan kulttuuri- ja innovatiivisten luovien alojen työntekijöistä, niin suurin osa todellakin 90 prosenttia näistä toimii yrityksissä, joiden työntekijämäärä jää alle yhdeksän työntekijään. No, päätän puheenvuoroni tähän, koska tässä puheaikani alkaa umpeutua, mutta todellakin tässä on paljon tärkeitä kysymyksiä esiin nostettu. Ja sitten määritelmä, jota on ehdotettu katsoisin, että eh, määritelmä tulee huomioida eh, riittävän eh, hyvin, eli on tärkeää, että määritelmää ei muodosteta sellaisiksi, että jotkut alat kärsivät toisten kustannuksella. Esimerkiksi perinteiset taidealat, museot, elokuvat, niin edelleen, niiden tulee jatkossakin voida saada tukia ja niiden tulee voida kehittyä ja jatkaa olemassaoloaan. Mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö myös muita kulttuurisia osa-alueita olisi syytä huomioida. Ja on tietysti taisteltava nimenomaan väärennyksiä vastaan ja on erittäin tärkeää, että ymmärretään se, että ammattitaito ja ammattitaitoiset osaajat helposti suuntaavat kulkunsa esimerkiksi muotialalle nykypäivänä. Kiitos mi rendo conto, grande sforzo di sintesi non... Kiitos. Eh, lyhyesti puhuminen ei suinkaan ole tässä helppoa, koska kyseessä on näinkin monimuotoinen aihealue. Nyt antaisin ensin puheenvuoroja jäsenmaiden parlamentin edustajille ja sitten Euroopan parlamentin edustajille. Ensin Roa Hekman Ruotsista, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia myös tähän asti keskustelusta. Haluaisin todeta että luovan teollisuuden täytyy pohjautua luovuuteen ja innovointiin ja politiikalla täytyy tukea sitä niin, ettei vain kuljeta vanhoissa urissa. Meidän täytyy lainsäätäjinä nimenomaan huolehtia tästä. Jos joku sitä mieltä, että poliittinen järjestelmä rahoittaa Spotifyta, jossa kysymys on musiikinjaosta, niin meidän täytyy tarkastella sitä, millä tavalla tekijänoikeuksia voidaan tukea. Toinen esimerkki on pelikulttuuri, joka on kasvussa, jota vuosia pidettiin kulttuuritavoitteiden vastaisina, vaikka ja samanaikaisesti pyrittiin rahoittamaan kaikkea muuta, jotta ehkäistäisiin näiden kasvua. Vanhan mediapuoli ja lainsäädäntö, joka tukee tätä ei ole muokkautunut riittävän hyvin, jotta sillä voitaisiin säädellä digitaalista puolta. Siksi haluaisin esittää kysymyksen siitä, että mikä on tämä yhteinen eurooppalainen taso, millä tavalla huolehditaan siitä, että saamme aikaiseksi sellaisen copyright-lainsäädännön, joka tukee myös näitä uusia pieniä digitaalisia yrittäjiä ja millä tavalla voidaan saada aikaiseksi uusia jakelumuotoja. Kiitos. Bella domanda. Allora. Hyvä kysymys. ehkä sitten lopuksi voidaan nyt se vastauksia näihin eh, kysymyksiin. Herra Uutsi seuraavaksi Italian parlamentista, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. On ilo olla täällä käymässä tätä mielenkiintoista keskustelua. Kiinnittäisin huomenna muutamaan seikkaan. Eh, museoiden tulee hoitaa omat tehtävänsä ja taidekallereiden omansa. Eh, on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, ettei eh, näissä kulttuurin välittyminen jää vain pienen eliitin eh, ansioksi vaan on katsottava, onko mahdollista eh, innovatiivisesti toimia ja saada näin laajempaankin levitykseen eh, tämä kulttuurinen perintö, kun puhutaan tämän tyyppisistä eh, mm, asioista paikallista, mutta myöskin koko mannerta tarkastellen. Ja sitten hylätyt alueet tässä mainittiin esimerkiksi arkeologinen teollisuus, monen tyyppisiä työllistäviäkin mahdollisuuksia näin saattaa tarjoutua, jos osataan hyödyntää ja järjestää uudelleen tällaisten paikkojen käyttö ja tarjoamat mahdollisuudet, kun puhutaan todellakin sellaisista Eh, paikoista, eh, jotka ennen olivat hyvinkin eh, ihmisten käytössä, esimerkiksi teollisessa käytössä, kuinka saada nämä tilat uuteen kulttuuriseen käyttöön. Ja näin mahdollisesti nuorille tarjoutuu myös uusia työpaikkoja. Ja sitten lopuksi vielä vetoaisin seuraavaan seikkaan. Italian senaatti muutama viikko sitten sitten yksimielisesti, melkein ainakin yksimielisesti hyväksyi eh, hallituksen esittämän käsittelyjärjestyksen ja näin hyväksyi sen, että on mahdollista tarvittaessa ottaa käyttöön välineitä, eh, joiden myötä tiettyjä, eh, tiettyjä elokuvien korvausmenettelyä voidaan käsitellä tietyllä tavalla. Ja tällöin nimenomaan puhutaan eh, luovasta toiminnasta, käsityötoiminnasta ja tämän tyyppisten e, elokuvien toteutuksesta. Näitä nykypäivänä esimerkiksi itse en voi katsoa e, mainosten vuoksi kovinkaan helposti, ja nyt on ajateltu, että on mahdollista e, muuttaa näiden esitystapaa, jotta todellakin nämäkin toimijat saavat oman äänensä toivotulla tavalla kuuluviin. Kiitos. Kiitokset. Ja seuraavan puheenvuoron saa sitten edustaja vai herra Vaios eh, Kreikan parlamentista. Olkaa hyvä. Kiitos. Puheenjohtaja. Vaikka taloustilanne Kreikassa on surkea, talouskriisi on ennen näkemätön. Silti Kreikka yrittää vastata kaikkiin haasteisiin ja myös olla mukana luovalla ja taiteen alalla. Kulttuuripolitiikka on myös sosiaalipolitiikkaa ja me pyrimme vahvistamaan kulttuuri organisaatioita, koulutusorganisaatioita, jotta yhteiskunta, kansalaisyhteiskunta ja paikalliset alueviranomaiset saataisiin kaikki puhaltamaan yhteen hiileen. Halusin tänään keskittyä nimenomaan nuorten luovan alan taiteilijoiden tilanteeseen. Tällä hetkellä he joutuvat toimimaan hyvin vaikeissa olosuhteissa, he eivät löydä tiloja, tehdäkseen luovaa työtään tai esitelläkseen työnsä tuloksia. Kysymys on no, nuorista, olivat he sitten muusikkoja, näyttelijöitä tai muita, joilla ei ole paikkaa tehdä tätä työtä. Varmasti voitaisiin käyttää vaikka vanhoja elokuvateattereita, vanhoja kulttuuri, kulttuurin kehtoja, vaikka varikkoalueitakin. Miksipä ei? Tätä alaa olisi tuettava kaikin keinoin ja olisi hyvin hyödyllistä, jos voitaisiin edistää myös sellaista viestintästrategiaa ja kulttuurivaihdon edistämistä. Esimerkiksi Erasmus kulttuurialan Erasmus varmasti toisi meille paljon uusia ideoita ja siksi jäsenvaltioiden pitäisi kantaa vastuunsa yhtä hyvin kuin Euroopan parlamentin ja kansallistenkin parlamenttien. Sama koskee myös viranomaisia jokaisessa maassa. On välttämätöntä lisätä kulttuurialan budjettia ja myös EU-budjettia taiteelle ja kulttuurille pitäisi voida tätä lähestymistapaa rahoittaa. Kiitos. Kiitos. Tähän puheenvuoroon varmasti moni voi yhtyä. Kaaron mm, Belgian parlamentista vihreinen edustaja, olkaa hyvä. Mikrofoni. I'm sorry. Well, it is, um... Kiitos, puheenjohtaja. Olen Flanderin edustaja. Uh, uh, Kulttuurinen monimuotoisuus on erittäin tärkeä asia. Vaikutelma helposti on sellainen, että luovat teollisuuden alat eh, ovat sellaista, niihin panostetaan kovin paljon. Näin on ja hyvä on, että näin on, mutta tällöinhän todellakin huomioidaan eh, taidealat ja on ymmärrettävä, että eh, kun yhdessä tarkastellaan teollista luovuutta ja toisaalta taidealoja, niin ne yhdessä voivat vaikuttaa paljonkin. Eli kulttuurista, kun puhutaan ja taiteesta, on erittäin tärkeää osata nähdä taide myös erillisenä toimijana. Alankomaissa ja Vlannerin alueella tilanne on sellainen, että olemme vierailijamaa Frankfurtin kirjamessuilla ja Tällä tavalla toivomme todellakin saada omaa kirjallisuuttamme ja toisaalta kirjallisuuden kääntäjien työtä näkyvämmäksi ja tunnetummaksi. Ja kaiken kaikkiaan e, kulttuuria luova e, toiminta pyritään näin paremmin tuomaan etualalle. Eli teollisuuteen on kiinnitettävä huomiota, mutta emme saa unohtaa taidetta ja taiteilijoita. On erittäin tärkeää, että emme näe taidetta pelkästään teollisuuden alana tai talouden vinkkelistä, vaan todellakin taiteilijat tulevaisuuteen tähtäävinä luovina ihmisinä. E, Kiitos aihehan ovat nimenomaan kulttuuriala ja luovat toimialat, mutta tietysti kun puhutaan taiteesta, puhutaan kulttuurista, mutta myöskin taloudesta, näiden kahden yhteiselosta. Ja nyt sitten Euroopan parlamentin eh, jäsenten puheenvuoroihin toivoisin, että jäätte tänne vielä seuraamaan myös eh, jatkopaneleita, ettei koko ja kaikki, etteivät kaikki puheenvuorot keskity tähän. Nyt sitten ja sitten kollega. Peter, ole hyvä. Herzlichen Dank auch für die bisher gehörten Vorträge. Ich... Kiitokset. Esittäisin kysymyksen kansallisten parlamenttien jäsenille – Luova Eurooppa on varmasti meille kaikille tuttu, mutta kuitenkin sen mahdollisuudet varsin rajalliset, koska resurssisyistä nyt ei mitään kovinkaan laajalle menevää mullistavaa voida mennä esittämään. Toisaalta Euroopan parlamentin kulttuurivaliokuntaan kohdistuu painetta ja uuden tukikauden myötä eh, nyt myös aluerahastot ovat sellaisia, joita on mahdollisuus hyödyntää eh, tässä yhteydessä silloin kun puhutaan hankkeista, joilla tuetaan luovuutta ja kulttuurisia aloja. Ja olisi mielenkiintoista kuulla, onko rakennerahastoja ja millä tavalla jäsenmaissa hyödynnetty näitä tarkoituksia varten ollaanko tietoisia tästä mahdollisuudesta, sillä katsoisin, että tällä tavalla voitaisiin hyvinkin huomioida ensinnäkin sosiaaliset seikat, kun puhutaan työttömyyden vastaista taistelusta, mutta toisaalta myös tukea luovia aloja ja yhdistää nämä kysymykset toisiinsa yhteisiksi hankkeiksi. Ja kysyisin todellakin, onko tätä olemassa olevaa mahdollisuutta myöskin jäsenmaissa jo hyödynnetty? Ehkä komissiokin tietää tästä jotain. Bene, questa domanda poi chi crede di raccoglierlo. Mm, pitäkää mielessä tämä esitetty kysymys ja sitten Helga Truffelt, ähm, kulttuurivaliokunnan varapuheenjohtaja ja vihreiden edustaja. Ole hyvä. To come back. Kiitoksia. Niin haluaisin. Kiitos. Haluaisin palata unionin tilapuheeseen, jonka puheenjohtaja Juncker piti, ja sitähän jo siterattiin. Yhtä haluamme kehittää yhtenäistä digitaalimarkkinoita toisaalta. Tarvitsemme taiteilijoille online-työssä oikeudenmukaisemmat palkkiot. Kysymys on siitä, millä tavalla tämä hoidetaan. Minusta se, mitä tässä nopea nyt kiireellisesti tarvitaan, on nimenomaan määritelmä sen suhteen, miten online-alustat suosittelevat sisältöä, niin että eivät ole vain pelkästään neutraali alusta näille. Eli jos ne ovat vain neutraali tarjoaja, niin silloin niillä tällaista vastuuvelvollisuutta ei ole. Mutta nyt on selvää, että aivan hyvistä syistä ne eivät olekaan niin neutraalia kuin mitä ne esittävät olevansa, vaan ne todellakin järjestävät sisältöä. Jotta voitaisiin sitä erotella pelkästään neutraalit tai ne, jotka järjestävät tätä sisältöä, me tarvitsemme selkeän määritelmän. Ja siitä syystä haluaisin tietää komissiolta ja teiltä kollegoilta, että onko joku, joka on tätä nyt ja jollekin, joku, jolla on ajatuksia, miten tätä voitaisiin hoitaa. Se on minun kysymykseni teille. Kiitos. Grazie, questo on tema assolutamente sensibile. Kiitos, todellakin tärkeä kysymys ja hyvä, että nostit sen esiin. Ja sitten Julie Word ja sen jälkeen ehdottaisin, että siirrymme seuraavaan paneeliin, paitsi jos joku haluaa kommentoida. Ole hyvä. Puhun lyhyesti. Täällä joku kysyi, eh, miten voidaan tukea pieniä yrityksiä tai yksittäisiä taiteilijoita. No helppo se ei ole. Verkostot ja jäsenmaiden järjestöt ovat tässä ehkä paras kanava. Esimerkiksi Luoteis-Englannissa meillä on hyvän taiteilijoiden järjestö, eh, jossa eh, yksittäiset taiteilijat voivat olla mukana ja mukana on varsin monentyyppisiä eh, yrityksiä, workshoppeja ja näin saadaan todellakin voimavaroja yhdistettyä myöskin mitä tulee hallinnollisiin toimiin, ettei taiteilijan itse tarvitse yksin kaikkea hoitaa. Eli näin saadaan ikään kuin taiteilijoille ääni ja toisaalta ähm, tilanne voi olla hyvä sikälikin, ettei tarvitse olla ja tehdä töitä koko ajan yksin niin kuin taiteilija monesti muuten tekee. taiteilijat ja taiteilijajärjestöt varsin usein tekevät hyvää työtä esimerkiksi, kun tarkastellaan sosiaalista yrittäjyyttä ja toisaalta osuuskuntatyyppisiä yhteistyömalleja. Ja sitten tyhjät rakennukset, hylätyt rakennukset. Tarvittaisiin jonkinlaisia ohjelmia, sillä taiteilijat haluavat toimia luovasti ja pienet eleet, eh, pienet tarjotut mahdollisuudet resurssien osalta ovat tervetulleita, koska taiteilijat kyllä itse ovat luovia ja osaavat sitten hyödyntää tarjotut mahdollisuudet luovasti ja hyvällä tavalla. Monesti vanhoja teollisuusrakennuksia on osattu hyödyntää aivan eh, mahtavastikin ja ehkäpä todellakin nämä tyhjät eh, rakennukset ja toisaalta taiteilijoiden mahdollisuus hyödyntää niin niitä voisi olla asia, joka voitaisiin kiertotaloutta tässä paremmin nostaa esille. Hyvä. Ja sitten seuraavaan alustuskierrokseen. Ja toivoisin, että annetaan herra Ventalle ensimmäinen puheenvuoro, koska hänen tulee kohta täältä siirtyä toiseen kokoukseen. Ja hän on todellakin laatinut erinomaisen mietinnön, jonka aiheena oli eurooppalainen elokuva eh, digitaalisella aikakaudella. Sitten Virosta Heidi Purka ja Romaniasta herra Alekse ja Saksasta eh, mm, Rova Kundla. Ja ensimmäisenä herra Venta, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minähän olin esittelijänä Euroopan elokuva- ja digita- eh, Euroopan elokuva digitaalisella aikakaudella. Ja tämä, nämä kommentit olivat hyvin lähellä tätä ja siksi ottaa mielelläni ne huomioon. Nyt olen myös varjoesittelijänä tämän alan yhdessä mietinnössä. Luovalla alalla on samat ajavat voimat, eli luovuus, joka on hyvin vapaa, uusiutuva energialähde, ja sitä on runsaasti kaikissa maissa. Luovuus nauttii ravinnokseen kulttuuria, eli eurooppalaisten kulttuurien rikkaus. Ne ovat meidän yhteinen hyödykkeemme, sitä meidän pitää suojella ja ylläpitää. 90-luvulla luovia yrityksiä syntyi kuin sieniä sateella ja paljon työpaikkoja syntyi Ja se liittyy paljolti meidän monimuotoisuutemme. Luova ala vaikuttaa voimakkaasti IT-teknologioiden kehittymiseen ja nehän ovat tärkeitä alueille, maille ja koko Euroopalle. Meidän täytyy edistää luovuutta, kaikkien taiteen harjoittajien luovuutta ja tällä tavoin voimme tukea myös luovia yrityksiä kaikilla tasoilla. On hyvin tärkeää äh, tehdä kumppanuuksia ja näin olla säännöllisesti yhteydessä kulttuuri- ja luovan alan ihmisiin ja tahoihin. Se täytyy tehdä säännöllisesti, jotta voidaan tämän sektorin kehittymistä seurata ja poistaa sieltä turhia esimerkiksi liikkuvuuden esteitä ja muita. Ja on äh, varmistettava luovien alojen kehittyminen kaikilla tasoilla. EU pitää tukea luovaa alaa niin, että siitä sitten se kulminoituu muutoksiin Euroopassa esimerkiksi ottamalla käyttöön sopivaa verotusta niin, että voidaan helpommin rahoittaa tiettyjä aloitteita ja käyttää paremmin vaikkapa Euroopan investointipankin rahoitusta luovan ja kulttuurialan rahoittamiseen. Meidän on ottava käytettävän, käyttöön esimerkiksi veroetuja tai verohelpotuksia ja sopeuttaa rahoitus, verotusta kulttuurialalla. Sitten digitaalinen kehittyminen, kuten herra Morgano mainitsi, siinä on paljon toivetta, mutta siinä on myös häiritseviä tekijöitä. tekijöitä. Esimerkiksi teolliset tekijänoikeudet kuluttajat eivät tunne niitä, ja jotta saadaan luovien alojen lahjakkuudet vapaaksi, on myös kulttuurialan ja luovien alojen koulutusta korkealaatuisesti lisättävä, edistettävä. Kulttuuriala tarvitsee tietenkin teknologioita ja niiden pitää mm, suojautua monikansallisilta suuryrityksiltä, jotka myyvät polkumyyntihinnoin kulttuuri teoksia ja kulttuurituotteita. Euroopalla ei välttämättä ole paljon sanottavaa tähän, mutta varmasti yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa voimme vastata näihin haasteisiin. Kiitokset. Ja seuraavan puheenvuoron saa Roa Heidi Purka, eh, Viron parlamentin kulttuurivaliokunnan jäsen. Olkaa hyvä. Please, take the floor. Microphone, microphone, please. <laughs> here. Good afternoon from Estonia. My name is Heidi Burga and... Hyvää iltapäivää, olen Heidi Purga, edustan Viron parlamenttia, reformipuolueen jäsen ja kulttuurivaliokunnan jäsen. Reformipuolue siis on osa ALDEa. Ensinnäkin katsaus tämänhetkiseen tilanteeseen luovassa teollisuudessa Virossa. Viro on tietoisesti kehittänyt tätä teollisuuden alaa vuodesta 2004. Ja monet työntekijät, kuten myöskin yritykset tällä nimenomaisella alueella, on lisääntynyt ja samalla luovan ajattelun merkityksen lisääntyminen nähdään selvästi siinä, miten designia on kehittynyt suhteessa perinteisiin teollisuuden aloihin, kuten vaikkapa koneteollisuuteen tai puuteollisuuteen verrattuna. Hyvälaatuiset tuotteet ja esteetön infrastruktuuri ovat muuttuneet normiksi Euroopassa. Ihmiset valitsevat tietyn tuotteen, palveluntarjoajan tai elinympäristön paljon tunteellisimmista ja abstraktimmista henkilökohtaisista syistä. Voitaisiin sanoa, että tämä hetkinen kuluttaja on paljon itsetietoisempi kuin koskaan ennen. Millä tavalla Viro sitten kykenee pitämään tämän luovan teollisuuden alan valokeilassa. Sen kehitys pohjautuu kolmeen eri pilariin. Tietoisuuden lisäämiseen, koulutuksen lisäämiseen, tuki startup-yrityksille, ja niiden alkutaipaleelle tuki myöskin vienille. Viro lähestyy luovan teollisuutensa kehitystä yrittäjyysnäkökulmasta ja luovan teollisuuden vaikutus muihin talouden toimialoihin on avainasemassa, koska siitä on apua, kun lisätään koko maan kansainvälistä kilpailukykyä. sisältöpuoli, joka liittyy äh, tekijänoikeuksiin, ideoihin, innovointeihin ja patentteihin. Esimerkiksi Luomuviro on hyvä esimerkki pienestä virolaista yrityksestä, jossa yhdistetään tiede, maatalous, puhdas ympäristö ja virolainen tarina. Tuotesuunnittelua on myöskin pohdittu huolella, että lisättäisiin lisäarvoa maasta vietyihin tuotteisiin. Erilaiset kulttuuritilaisuudet hyödyttävät koko maata ja erityisalueita. Me emme saa aliarvioida paikalliskulttuurin edistämistä ja sen alueellista merkitystä. Elinvoimaiset yritykset, äh, anteeksi, alueet houkuttelevat ihmisiä ja matkailuala voi paremmin hyödyntää kulttuuriperinnön potentiaalia kasvussaan kansainvälisesti tunnustettu Tallinnan Tummat yöt filmifestivaali on hyvä esimerkki tästä Virossa. Nämä tapahtumat ovat nyt päässeet sellaiseen vaiheeseen, vaiheeseen pitkässä historiassa, jossa yhä useampi yksityinen investoija on mukana, mikä vähentää painetta käyttää julkisia varoja. Menestyksen avain on kyvyssä mukautua ja seurata kehityskulkua eri toimialoilla. Lisäksi nämä tapahtumat itse muokkaavat audiovisuaalista ja musiikkialaa Virossa kokonaisuutena. Haasteet Virolle. Esimerkiksi teknologiasektori on nyt jo luomassa todella vaikuttavia menestystarjoita Virolle, mutta se ei ole riittävää luovuuden kehittäminen kokonaisuutena ei seuraa tätä startup-logiikkaa, vaan se vaatii pitkän aikavälin järjestelmällistä kehitystä ja vakaita investointeja, jotta voidaan stimuloida lahjakkuutta ruohonjuuritasolla, jotta kaikki voimme sitten nauttia tästä, näistä hedelmistä myöhemmin. Luovan teollisuuden kehittämisellä Virolla, Virossa on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin päästään sellaiseen tavoitteeseen, jossa viralliset yritykset kykenevät saavuttamaan talousmenestystä olemassa olevissa markkinaolosuhteissa, mikä osoittaa sen, että luova teollisuutta on kehitetty oikealla tavalla. Toiseksi luovan aiheuttelun jakaminen niissä tuotteissa ja hyödykkeissä, joita virolaiset yritykset myyvät. Näin lisäten lisäarvoa per työntekijä muita toimialaisia tietenkään unohtaa, mutta haluaisin kuitenkin korostaa koulutuksen merkitystä, sekä peruskoulutuksen että yleiskoulutuksen merkitystä, jotka mahdollistavat sen, että kulttuuri voidaan ottaa tähän ehdottomasti huomioon. Samalla voidaan myös luoda uusia ajatuksia nuorisossa. Meidän täytyy ymmärtää se, miten eri toimialat tarvitsevat interaktiivisuutta, design, arkkitehtuuri, terveydenhuolto ja niin poispäin. Lopuksi voidaan todeta, että luova teollisuuden ala on monimuotoinen toimiala, joka on tärkeä osa kilpailukykyistä taloutta. Me saamme nähdä, että ihmiset eivät pelkästään enää etsi tuotteita, vaan haluavat brändejä, joissa on tiettyjä arvoja, ainutlaatuisuutta, tunteita, tarinoita he haluavat tähän liittää henkilökohtaisen filosofian, ja sosiaalisen asemansa. Kuluttamisessa ei ole enää kysymys niinkään siitä, että tyydytetään perustarpeemme, vaan kyseessä on kulttuuri ponnistus. Olemme vahvistaneet tätä yhdessä valtion kanssa ja valtio on ryhtynyt investoimaan tähän sektoriin. Vakaa tuki julkiselta sektorilta on pehmentänyt talouskriisin vaikutuksia Viron luomaan sektorin. Meillä on kuitenkin paljon kehitettävää vielä, kun kysymys on yhteistyöstä yksityisen sektorin kanssa, kun puhutaan myös markkinoinnista kohderyhmille, sillä se on vasta jäävuoren huippu. Kiitoksia. Thank you. Thank you for this important report. And now, uh, eh, me... Florina seuraavana Româniasta. Prego. Doamnă președinte, stimați colegi din Parlamentul European și Parlamentele... Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kiitän kutsusta tulla tänne ja kiitän, että saan tilaisuuden kertoa toimielinten välisestä konsensuksesta kulttuurihankkeissa. Kyseessä on Georg Eneskun festivaali. Hän syntyi vuonna 1881 ja hän kuoli 1955. Hän tunsi viime vuosisadan musiikkilajit perikotaisin ja hän on oleskellut sekä sitä vallassa että Ranskassa. Jenudi Menuhin oli hänen oppilaansa ja hän oli mahtava muusikko, hieno mies ja vaikuttanut moniin muihin taiteilijoihin. Jo vuonna 1958 festivaali perustettiin. Se ensin järjestettiin joka kolmas vuosi ja myöhemmin sitten kahden vuoden välein. Ja se onkin yksi suurimmista eurooppalaisista festivaaleista – ja eh, näiden festivaalien päivien aikana on voitu nauttia 58 konsertista vuonna 2015. Meillä on myös useita muita liitännäistapahtumia, joissa on paljon tunnettuja muusikkoja, muun muassa viulisti Ann-Sophie Mutter, Janin Jansen, David Garrett sekä sitten Amsterdamin filharmonikot, Berliinin filharmonikot, Israelin filharmonikko ja monia muita tunnettuja orkestereita. Mutta tällainen festivaali ei tietenkään tapahdu ilman, että se saa rahoitustukea. Vuonna 2002 säädettiin uusi laki tämän festivaalin rahoittamiseksi. Ja itse Romanian presidentti on suojelijana tässä festivaalissa mutta rahoittajana on kuitenkin kulttuuriministeriö Romaniassa. Tässä on mukana paljon muitakin ministeriöitä järjestämisessä ja kun festivaali on kasvanut kooltaan, on huomattu, että tällainen organisaatio ei anna parasta mahdollista lopputulosta. Siksi meillä on sekä televisio että radio mukana ja kaksi ammattijärjestöä, eh, Artexim ja Arkub mukana tässä ja ne hoitavat nimenomaan kulttuuritapahtumien järjestämistä. Bukarestin alueen eh, kunnanvaltuusto on myös mukana tässä. Ja tähän mennessä tämä on ollut paras ratkaisu, koska jokaisella on oma eh, alu, toiminta-alueensa jokaisella toimijalla ja järjestäjällä, jonka he hoitavat parhaiten. Arkyb esimerkiksi löytää äm, nämä taiteilijat ja Artexim hoitaa sitten heidän sopimuksensa toimeksiannon aikana. Tämä on hyvin tärkeä Bukarestille ja koko Romanian imakolle. Bukarestin kaupunki on saanut paljon positiivista mainetta ja paljon muitakin musiikkitapahtumia on järjestetty rinnakkoin George Enesco-festivaalin kanssa. Mielestämme tämän pitäisi olla malli ja voitaisiin luoda yhteyksiä myös muihin kulttuurin alan projekteihin, koska nämä voivat tuottaa mahtavia tuloksia. Kiitos. E, e Kiitokset. Ja sitten Herlind Kundelach. <clears throat> Saksan liittopäivien kulttuurivaliokunnasta. Olkaa hyvä. Kiitokset. Haluaisin lämpimästi kiittää keskustelusta täällä tänään. Kulttuuritalous on e- erityisala Saksassa, kun puhutaan siitä talouden ja innovatiivisuuden ja kasvun kannalta. Tietysti digitaalista teknologiaa hyödynnetään enenevässä määrin. Viime vuosien talouden kriisi on jättänyt jälkensä ja myöskin oikeudelliset puitteet eh, kansainvälistymisen ja eurooppalaistumisen myötä ovat muuttuneet. Nämä muutokset eh, johtivat siihen, että mukaan on tullut uusia toimijoita ja puhutaan eh, isoista ja pienistä mikroyrityksistä, jotka toimivat rintarinnan tänä päivänä. Muutokset mahdollistavat uusia mahdollisuuksia, mutta vaativat tietynlaista uudenlaista vastuunkantoa. Vuonna 2007 käynnistettiin hallituksen toimesta aloite kulttuuri ja luovan talouden eh, yhteisön käynnistämisestä. Sen tavoitteena on luoda tietynlainen osaamiskeskus kulttuurisille ja luoville talouksille. Keskiössä ovat eh, luovat alat ja myös muut vastaavat alat ja tärkeää on hyödyntää innovatiivista potentiaalia ja luovuutta parhaalla mahdollisella tavalla. Järjestetään alojen kuulemisia ja yhteisiä keskusteluja eri toimijoiden kanssa. Käydään vuoropuhelua myöskin siitä, miten estää eh, Eh, hyökkäykset netissä ja toisaalta eh, katsotaan, miten parhaalla mahdollisella tavalla edistää kilpailukykyä ensimmäinen tammikuuta 2016 alkaen U-instituutti on nyt ottanut tämän osaamiskeskuksen tehtävät hoitaakseen ja käynnistänyt työnsä Berliinissä. Tarkoitus olisi hyödyntää monenlaisia tarjous, tarjousmahdollisuuksia, kun tarkastellaan juuri johtoteemoina kulttuurista ja luovaa taloutta ja niiden kehitystä mitä tulee eri aihealueisiin, esimerkiksi kasvu, innovaatio, impulssit, kansainvälistyminen, vienti, kulttuuri, alat, työpaikkana ja niin edelleen ovat näitä käsiteltäviä teemoja. Ja katsotaan myöskin, miten hyödyntää ja vaihtaa keskenään tietoa parhaista käytänteistä. Tämän lisäksi e, järjestetään kilpailuja, joilla pyritään e, tukemaan kehitystä. Toisaalta myös osavaltiotasolla pyritään tukemaan luovien alojen kehitystä lähes kaikissa osavaltioissa. Käytetään esimerkiksi stipendejä ja muuntuksia tyyppisiä tukimuotoja ja palveluja, jotta mahdollistetaan myös taloudellinen tuki näille toimijoille. Tämän lisäksi erityisesti Hampurissa on kiinnitetty huomiota seuraaviin kysymyksiin. Vuonna 2010 Hampurin luova yhteisö perustettiin ja se toimii yhteisfoorumina, tiedottavana, neuvoantavana foorumina ja palvelukeskuksina kaikille luovilla aloilla toimiville ihmisille. Tärkeää on myöskin kiinnittää huomiota siihen, että eh, muun tyyppisiä tukimuotoja tarjotaan, esimerkiksi tietopankkeen käytön mahdollisuus, eh, erityiset tukimuodot, jotka suunnataan juuri taiteilijoiden, erityyppinen oikeudellinen neuvonanto tarvittaessa, jatkokoulutusmahdollisuudet jo valmistuneille tai alalle aikoville. hyvin on hyödynnettykin näitä tarjottuja mahdollisuuksia. Ja aluksi esitettiin nämä tuet vain määräaikaisiksi, mutta nyt on tehty päätös niiden jatkamisesta edelleen. Ja voidaan katsoa todellakin, että Hampuri on ihan eh, edelläkävijä näissä kysymyksissä ja sen suhteen, miten se tukee luovien alojen toimintaa. On selvää, että on kiinnitettävä huomiota myös erityishaasteisiin, jotka liittyvät esimerkiksi maantieteellisiin, kulttuurisiin tai kielellisiin kysymyksiin aina ei välttämättä esimerkiksi pankkisektorilla tiedetä. Siellä ei ole riittävää tietotaitoa siitä, miten tukea kulttuuri- ja luovia aloja. Eli on erittäin tärkeää, että ymmärretään paremmin näiden erityispiirteet. Valitettavasti käytännössä eh, kulttuuri- ja luovien alojen yksittäiset alat eh, arvioidaan varsin eri tavoin kuin mahdollisia tuki kelpoisuusehtoja tarkastellaan ja tavoitteena olisi todellakin toimia siten, että helpotettaisiin eh, tältä osin taiteilijoiden elämää ja mahdollisuuksia. Kiitos. Commento finale perché effettivamente il tema dell'accesso ai finanziamenti e il... Kiitokset tästä viimeisestä puheenvuorosta. Todellakin tässä on paljon haasteita ja nyt voidaan päättää tämä ensimmäinen paneeli, joka koostui tästä osasta. Ja en tiedä, haluaisiko puheenjohtaja valtion eh, edustaja tai mahdollisesti komission edustaja kommentoida tässä vaiheessa näitä alustuksia. Olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia. Vastaan nyt vain lyhyesti siihen, mitä täällä todettiin ja kysymyksen, joka koski siitä, että, sitä, että käytetäänkö rakennerahastoja kulttuurin ja luovan toiminnan tukemiseen. Slovakia on yksi tällaisista maista ja nyt olemme integroidun alueellisen ohjelman avulla tätä laajentamasta. Meillä on tällainen niin sanottu keskitetty rahoitusjärjestelmä, jonka puitteissa haluamme ottaa käyttöön suuria infrastruktuurihankkeita, jotka osoittavat nimenomaan sen, miten tärkeitä nämä luovat teollisuudenalat ovat. Ja sitten rahoituspuoli on sellainen, jossa haluamme tukea pienhankkeita ja mikroyrityksiä. Eli kyllä pyrimme tukemaan ja käyttämään näitä varoja tähän toimintaan. Toinen kysymys, joka kuultiin, oli se, että kun puhutaan tekijänoikeuksista ja teollisen tekijänoikeuden suojasta, niin millä tavalla voimme varmistaa sen, että hyödynnetään luovan teollisuuden alan taloudellista potentiaalia. Meidän täytyy muistaa se, että perusjuridinen puitteisto on Bernin yleissopimuksen määrittelemää. Eli meillä on olemassa yleissopimus, joka tarjoaa tällaiset puitteistot, ja nyt meidän tulee pyrkiä siihen, että digitaaliajassa se tehokkaasti toteutuu ja voidaan tehokkaasti täytäntöön panna tekijänoikeuskysymystä. Tämä on se haaste, joka meillä nyt tällä hetkellä on, sillä tämänhetkinen tilanne ei tarjoa etua teosten omistajille, vaan on vain taakka. Ja näin Minusta meidän täytyy tarkastella sitä, millainen tämä lainsäädäntö on ja miten sen puitteissa voidaan toimia. Meillä on edelleen pitkä matka kuljettavanamme, jotta voitaisiin päästä tilanteeseen, jossa copyright suojaa tekijöiden oikeuksia. Thank you, Mrs. Chair. Just a few words on the creative, uh, on the... Vain muutama sana kulttuurien luovista aloista koska paljon on jo sanottu täällä ja mielestäni tämä on ollut hyvin rikastava keskustelu. Kiitän kaikkia puheenvuoroista, kun helppoa on tietysti aina puhua enemmästä rahasta, mutta valtiovarainministereille siitä ei ole helppoa puhua. Eli puitteisto vuoteen 2020 on nyt määrätty, että katsotaan, mitä sen sisällä voidaan tehdä. Muutamia meidän aloitteistamme tällä hetkellä, koska tämä on yksi niistä asioista, joka otettiin esille tänä iltapäivällä. Mikä on vastinetta rahalle tällä alalla? Tästä varmasti olemme mm, huolessamme tai kiinnitämme siihen huomiota. Tämä mm, todistusaineistoon perustuva lähestymistapa, kun saamme Eurostat tilastoja, niin pystymme tätä lähestymistapaa kehittämään enemmän, koska aikaisemmin tämä oli niin epämääräinen hajallaan oleva ala, että nyt vasta saamme johdonmukaisempaa tietoa koko alalta. Toinen asia, jota työstämme, on luovat arvoketjut. Usein me emme oikeastaan tiedä, mikä yhteys on kulttuurialan ja luovien alojen ja innovatiivisten alojen välillä ja mikä on kulttuuri ja mikä on innovaatiota. Tänään puhuin Christian Ehlerin kanssa ja hän aina puhuu muotiteollisuudesta ja sanoo, että tämä on yksi pääaloista Euroopassa. Olen varma, että sen jälkeen mitä ranskalainen kollega sanoi, en ole ihan varma. Tämä on hänen määritelmänsä kulttuurista, mutta nämä ovat juuri niitä asioita, missä meillä on monialaisuuttakin, koska eh, toinen puhuu vain näistä isoista eh, muodinluojista. Osa heistä on ranskalaisia, tiedät varmasti keitä tarkoitan. Ja siksi meidän on muutettava näkökulmaa ja meidän on katsottava näitä paljon laaja-alaisemmin, horisontaalisemmin, mutta tarvitsemme myös tätä digitaalisiirtymää, jotta voimme tutkia, mitä teemme. Ja varmasti tammikuuhun mennessä Mm, olemme selvemmillä vesillä. Sitten näiden luovien keskittymien, creative hubsien luonti, eli nämä ekosysteemit, nämä kaikki muotisanat, sanat meidän täytyy tietää tarkalleen, mikä toimii ja mitä on meneillään, koska tähän mennessä meillä on paljon eh, erilaisia aloitteita siellä täällä. Toiset saavat luovasta Eurooppa-ohjelmasta rahoitusta, toiset eivät, mutta loppujen lopuksi kysymys on siitä, mikä toimii, mikä ei, eikä kysymys ole pelkästään näistä luovan alan keskittymistä. Jotkut puhuivat täällä eh, siitä, miten luovuutta – opitaan ja opiskellaan. Ja joskus teen sellaisen pienen harjoituksen, jos vasemman ja oikean aivopuoliskon välillä, miten ne toimivat. Siellä on aina helppoa ja ajattelen todella sitä myös koulutusjärjestelmissä. Nimittäin hu- hu- hyvin usein me käsittelemme asioita vaan esimerkiksi, että okei, olet luovalla alalla tai sitten et ollenkaan. Mutta kysymykseni kuuluu, että miten me löydämme myös koulutusmaailmassa keinoja, joilla meidän lapsistamme tulee luovempia. Minun ikäiseni äh, sukupolvi, meitä ei opetettu luoviksi. Ne, jotka olivat, niin antoi olla, mutta muille se oli hyvin vaikeaa, koska se ei ollut osa opetussuunnitelmaa. Se ei kuulunut kuvaan. Tarkoituksena oli toistaa, mitä opettaja sanoi. No kyllä se on vähän muuttunut nyt, mutta täytyy löytää uusia tapoja todella saada nuoret siihen, että sallivat itselleen luovuuden, luovana olemisen. Tämä liittyy siis koulutukseen. Meillä täytyy olla innovaatio, kulttuuri ja koulutus kaikki yhdessä. On tärkeää käsitellä niitä kokonaisuutena. Sitten täällä sanottiin jotain joukkorahoituksesta. Mielestäni pitää miettiä myös, miten rahoittaa ja innovaatioita ja kulttuuria eri tavoin Tästä keskustelimme silloin, kun me pidimme tämän kulttuurifoorumin pari kuukautta sitten. Me emme voi olla sellaisessa järjestelmässä, jossa aina vaan vaaditaan enemmän ja enemmän rahoitusta. Jossain vaiheessa äh, rahat vaan loppuvat. Ja minun vetomukseni olisikin, miten käyttäisimme rahoitusta eri tavalla äh, nykynuorten maailmassa, heillä on tällaisen äh, vaihtamiseen ja jakamiseen perustuva kulttuuri. Ja tämä omaisuusmaailma, joka oli silloin, kun minä olin 20, 20 niin ei enää ole sama. Meidän on ajateltava luovemmin myös, mitä meidän nuoret haluavat ja tarvitsevat. Ja kun minä katson, mitä he katsovat vaikka YouTubesta tai muualta, niin emme me katso samoja asioita. Heidän tapansa oppia ja harjoittaa kulttuuria ovat aivan erilaisia kuin meidän. Ja siksi on myös tärkeää saada nuoret paljon enemmän mukaan kuin mihin olemme tähän asti pystyneet. Ja ehkä, rouva puheenjohtaja, tämä on ehkä se puuttuva palanen, jota ehkä vielä kaipaisin tänne keskusteluun. Mielestäni se on tärkeää. Yksi ongelma, jonka kohtamme tämän päivän Euroopassa on, että nuoriso ei ole mukana. Nuoriso on jossain muualla. Meidän pitäisi saada heidät mukaan. Siksi myös työstämme nyt nuorten luovan alan yrittäjiä verkostona. Sehän on hyvin muodikasta myös äh, yrittäjyyden ja luovien alojen yhdistäminen. Se on hyvin tärkeää. Ja sitten vetoaisin vielä sen puolesta, että olemme nyt vuodelle 2018 halunneet perustaa tämän eurooppalaisen kulttuuriperinnön teema vuoden. kiitän puheenjohtaja mm, Kostaa ja muita. Meidän pitää onnistua tässä teemavuodessa. Se ei, kysymys ei ole välttämättä rahasta, totta kai sitäkin vähän tarvitaan, mutta kysymys on siitä, että osaamme innovoida. Pystymme näyttämään, että me yhdessä pystymme selittämään Euroopan parhaalla tavalla kulttuurisesti kansalaisillemme ja meidän on löydettävä uusia toimintatapoja, uusia viestintätapoja, uusia tapoja saada nuoret mukaan. Olin yhtenä päivänä 5000 partiolaisen edessä puhumassa. Miten nämä nuoret saadaan mukaan? Miten saadaan heidät kiinnostumaan kulttuurista? Koska se, miten me olemme nähneet kulttuurin, he eivät näe sitä samalla tavalla. Meidän on saatava nämä kaksi sanaa yhdessä. Meidän on saatava nuoret ja kulttuuri yhteen. Ja tämä on minun mielessäni vielä kysymysmerkki. Minä tarvitsen paljon erinomaisia ajatuksia. Teemavuosi on vuonna 2018, mutta aloitamme nyt sen valmistelun. Miten eurooppalainen ainutlaatuinen kulttuuri saadaan näkyvämmäksi? Kiitos puheenjohtaja. Anda. <laughs> Martin Räikäisen. Molto kreatiivinen. No niin, olette varsin luovia pääosastossanne. Tänään täällä eh, myönnettiin eh, nuorin, nuorten eh, Charlemagne palkinto kolmelle parhaalle ja yksi palkinnon saista oli kehittänyt tällaisen Karle Suuri pelin ja ehkäpä eh, tässä kulttuurivuoden aikana tai ehkä ennen sitäkin voitaisiin lanseerata eh, jonkinlainen eh, sovellus, sovellus jonka pohjalla olisi hieman oppia Euroopasta. Ja todellakin mm, tämä pelisen kehittivät nuorit, eh, nuoret, mutta jotain tämän suuntaista mekin voisimme ajatella. No tämä ehkä näin puoliksi vitsinä, mutta kuitenkin ihan mielenkiintoinen ajatus ja eh, keskustelimme myös siitä, eh, miten opettaa mm, kouluissa paremmin Eurooppa-tuntemusta. Draghi on muun muassa tästä asiasta puhunut ja Tällä kollegiolla on mielenkiintoinen tausta. Ja tämä henkilökohtainen historia myöskin kannusti siihen suuntaan, että tehtäisiin ja lisättäisiin eurooppalaista näkyvyyttä ihan tällä tavalla erityisvinkkelistä. Ja nyt jos kaikille käy, niin ehdottaisin, että siirrymme tähän kakkos paneelin. Temaattisesti tarkastelee sitä, kuinka saataisiin kansalaiset paremmin kytkettyä kulttuurin piiriin. Ensinnäkin puhujina Rouva Damilano, Ekomin edustajana Italiasta – ja diakoonu, eh, jonka tarkoitus oli tässä käyttää ensimmäinen alustuspuheenvuoro. Hän vastaa myöskin tästä perintövuodesta, mutta aikataulusyistä eh, Roada Milano toivoisi, että voisi käyttää tämän puheenvuoron tässä aluksi. Kuinka paljon aikaa teillä vielä on? Kysyn sitä nyt tässä. No ehkä ensin siis puheenvuoro asiantuntijalle ja sitten on teidän vuoronne. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Kiitos ja hyvää iltapäivää kaikille. Puhun äidinkieltäni tässä ja minulla on PowerPoint-esitys se on englanniksi ja esimerkiksi audience engagement ähm, käsitettä käytän englanniksi. Se on hieman hankala kääntää. Sellaisia käsitteitä on. engagement. Miksi mm, käytämme tätä termiä ja miksi sitä puhutaan? Siksi, että tiedot ovat osoittaneet sen, että väestöstä varsin pieni osa hyödyntää kulttuurisia palveluja. Eli lähdemme liikkeelle siitä oletuksesta, että viimeisten 50 vuoden aikaiset ponnistukset levittää kulttuuria ei välttämättä ole ihan päässyt toivottuihin tavoitteisiin. Eli osallistuminen on yksi tärkeistä tavoitteista ja audience engagement, audience development ovat kaksi tärkeää pilaria kun halutaan kulttuuriarvoja levittää laajemminkin väestön keskuuteen. Mistä tässä on kyse? Audience engagement on käsite, joka nimenomaan liittyy mukanaolon ulottuvuuteen ja toisaalta myöskin eri vaiheisiin ja tapoihin olla mukana. Ja nimenomaan siihen liittyy se, että tärkeää on myöskin miettiä mahdollista kehitystä tässä yhteydessä. Ja lähden hieman määritelmistä liikkeelle, miten esimerkiksi luova Eurooppa sen määrittelee. Siinä katsotaan, että kyseessä on strateginen, dynaaminen, interaktiivinen hanke, eh, jonka myötä pyritään mahdollistamaan eh, kulttuurin lähestyminen niin hyvin kuin mahdollista. Mahdollistetaan kulttuurin saanti eh, yhteisöille ja kansalaisille. Ja tässä on kolme tapa. Ensinnäkin, että tehdään joko töitä siten, että määrällisesti eh, laajennetaan toimintaa, kun ajatellaan normaalia tapaa eh, toimia julkisesti. Ja toinen tapa on sitten tällainen vertikaalinen syventäminen ja kolmantena vaihtoehtona hajauttaminen eli että eriytetään kohderyhmät. Eh, puhutaan siis muustakin yleisöstä kuin niin sanottu perinteinen yleisö. Miksi lähdin liikkeelle näistä määritelmistä? Olen mukana työryhmässä, joka eh, kulttuurivaliokunnan eh, esittämää tutkimusta toteuttaa sen suhteen, miten huomioida yleisö kulttuurisessa tarjonnassa. Ja tarkastelemme siis sitä, miten saada yleisö paremmin keskiöön. Tästä todellakin on toteutettu tutkimus, mutta varsinkin ruohonjuuritason tutkimusta toteutetaan. Olemme lähettäneet mm, kysymyksen eteenpäin eri festivaalijärjestäjille ja eri teattereille Euroopassa ja 30 sitten 80 vastauksesta eh, valittiin ja saatiin näin lähes koko Eurooppa katetuksi. Analyysivaiheessa ollaan menossa, toivottavasti tulokset saadaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Ja tähän mennessä tiettyjä suuntauksia bibliografisesti tarkastella toisaalta sitten näiden tapaustutkimusten pohjalta on jo saatu. Voidaan esimerkiksi todeta, että se, miten kieltä käytetään, on muuttunut. Eli nyt ei enää sanota niinkään kulttuurisesta, ei enää puhuta kulttuurin käytöstä, vaan puhutaan nimenomaan yleisön kehittämisestä, audience development. Ja siitä puhuttaessa puhutaan sosiaalisesta mukaanotosta ja siitä, kuinka näin saada ihmiset paremmin mukaan kulttuuriseen toimintaan ja toisaalta taustalla on muutoksia myöskin, mitä tulee johtavuuskysymysten järjestämiseen. Ja ylipäätään sitten digitaalisten siirtojen mukanaan tuomat vaikutukset tulevat tässä myöskin mukaan. Ja lopuksi vielä muutama lyhyt huomio Ensinnäkin se, että kulttuuriinstituutit pelkästään ja yksinään eivät voi näitä kysymyksiä käsitellä, jos samanaikaisesti koulutussektorilla ei ponnistella sen eteen, että saadaan kulttuurista levitystä laajemmalle. Ja toisena tärkeänä aspektina toteamme, että eh, monesti eh, kulttuurinen tai menetetään nämä eh, kulttuurissa mukana olevat henkilöt sen jälkeen, kun he saavuttavat aikuisiän, eli jatkokoulutustoimilla on suuri merkitys. Ja todellakin eh, neljäntenä pilarina voidaan pitää kestävyyttä, pohjaisuutta, enkä tarkoita tällä pelkästään taloudellista ja ympäristöllistä kestävyyttä, vaan todellakin myöskin kulttuurinen kestävyys on tärkeä seikka muista. Naturalmente la eh, ricerca. Kiitos. Ja tutkimus on varmasti mielenkiintoinen ja varmasti, kunhan tulokset saadaan, voitte ne eh, jakaa eteenpäin. Ja todellakin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen käsite tämä engagement, koska siinä todellakin lähdetään liikkeelle siitä, että vastavuoroisuutta, interaktiivisuutta on enemmän. Ja nyt sitten annan puheenvuoron Diakonulle. Ja hän on ollut laatimassa mietintöä aiheesta kohti kulttuurisesti integroidumpaa eurooppalaista perintöä. Olkaapa hyvä. Presidente. Eh, sorry, mi c'è la Diacono rappresenta l'Alde ed è vicepresidente, uno dei quattro vicepresidenti della Commissione Cultura. Prego. Grazie ancora. um, ca să mă rog o clipă de prezentarea de dinainte, e esențial ce am înțeles odată. Tämä esitelmä, jonka juuri kuulimme, ymmärsimme sen kautta yhden tärkeän asian, nimittäin mikä on robotin ja inhimillisen olion ero. Inhimilliset ihmiset ovat ähm, ylempänä ja ovat luovia näin ollen. Jos meillä ei ole kulttuuriperintöä, meillä ei ole mitään. Ihmisellä on kulttuuriperinne, perintö ja kaikkia ominaisuuksia, jotka johtavat siihen, että ihminen on konetta eli robottia parempi. Kulttuurivaliokunnan mietintöön sitten mietintö, joka on meidän työpöydällämme tällä hetkellä. Olemme viimeistelemässä sitä me, vielä muutama viikko työaika on jäljellä ja me käytämme tätä kiireellisyysmenettelyä, koska kysymys on mietinnöstä. kysymys on aiheesta, joka koskee meitä kaikkia. Meillä on hieno mahdollisuus, koska nyt tämän päivän kutsutut vieraamme ovat nimenomaan niitä välttämättömiä tahoja, joiden kautta saamme tämän viestin, tämän mietinnön siirrettyä sitten kansalliselle tasolle ja todellisuuteen. Kysymys on Euroopan kulttuuriperinnön teemavuodesta. Ja juuri kiitos meidän tämänpäiväisten vieraidemme tällä mietinnöllä tulee olemaan painoarvoa. Tähän mennessä olemme luottaneet jäsenvaltioiden tukeen ja tietenkin kansallisten parlamenttien tukeen Mietinnön tekstissä on pääasiallinen tavoite. Kysymys on tavasta, miten meidän historiamme ja kulttuurimme voi ylittää rajat. Meillä on yhteinen kulttuuriperintö. Ja toivomme, että tämän teemavuoden kautta pystymme osoittamaan sen, meidän on osoitettava, että me olemme täällä yhdessä ja että kulttuuriperintö on meidän kaikkien yhteistä omaisuutta. Tämän halusin sanoa ja pyrkimyksenäni on käsitellä sellaista aihetta, jota pidetään ongelmallisena ähm, monilla alueilla. Tällaiset nationalistiset ja äärinationalistiset liikkeet ovat sellaisia, että me emme niitä tarvitse missään, niin meidän täytyy mm, pitää huolta, että vuosi 2017 tulee olemaan vuosi, jolloin eh, valmistelemme teemavuotta myöskin budjetin osalta. Ja suhteemme kansallisiin parlamentteihin ne mm, ovat aivan keskeisiä, koska tarvitsemme tukea teiltä kaikilta kulttuuriperinnön teemavuosi onnistuu vaan, jos, vain jos paikallisviranomaiset, Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit ovat kaikki mukana ja ponnistelevat siihen, että saamme kerättyä esille kaiken, joka meitä yhdistää kulttuuriperinnön muodossa. Mietinnöstä äänestetään viimeistään joulukuussa ja jatkamme yhteistyötä mielipiteiden vaihdon muodossa siihen asti. On ilo nähdä myös Romanian molempien kamarien edustajat. Tietenkin on hienoa nähdä kaikki muutkin täällä. Meillä on kaikilla sama tavoite ja toivottavasti onnistumme tässä. Halusin kertoa teille tämän kaiken juuri nyt, koska haluan, että te tiedätte, että vuosi 2018 on tosiaan tämä kulttuuriperinnön teemavuosi ja jokainen jäsenvaltio voi näyttää omasta maastaan parhaita esimerkkejä. Puhun kulttuurin demokratisoitamisesta, eikä ole toinen toistaan parempia kulttuuriperinnön ilmentymiä meidän täytyy tehdä hyvin rakentavaa yhteistyötä ja toivottavasti onnistumme tässä kaikki yhteisvoimin. Kiitokset. Aamupäivällä keskustelimmekin tästä komission ehdotuksesta, joka on hyvä ohjelmaehdotus. Ja voisin todeta, että ensi vuonna valmistellaan jäsenmaatasolla näitä kysymyksiä. Ja tietysti sitten eh, Euroopan parlamentti on mukana valmistelutyössä, mutta tärkeää on, että myöskin kansalliset parlamentit ovat tässä mukana. On erittäin tärkeää, että alueellisestikin eh, asia otetaan esille. mutta eurooppalaista ulottuvuutta tietysti tässä tarvitaan. Ei niin, että eh, kussakin jäsenmaassa ponnistellaan erikseen, vaan eurooppalainen ulottuvuus tulee myöskin huomioida. Ja usean otteeseen on jo todettukin, että talousarviovaliokunta on nyt luvannut, että erityisvaroja mahdollistetaan ensi vuonna ja eh, myöskin vuoden 2018 eh, talousarviossa näiden kysymysten järjestämiseksi. Ja mm, toivottavasti nyt todellakin neuvosto voi yhtyä tähän ehdotukseen ja tässä ilman muuta vetoan eh, puheenjohtajavaltio Slovakian ja toisaalta tietysti myös komissioon. Totta kai tällaisesta rahoitusjärjestelystä olisi hyötyä. Nyt annan puheenvuoron sitten eteenpäin Rakan Maticille. Hän on Slovenian parlamentin kulttuurivaliokunnan puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Poštovana gospa predsjednica, drage kolegice in kolegi. Slovenci že zgodovinsko, so že zgodovinsko. Hyvät kollegat, Slovenialaiset ovat perinteisesti kulttuuriorientoituneita. Tässä kartalla näette, että olemme vuosisatoja eläneet erilaisissa hallinnollisissa unioneissa. Tästä monimuotoista huolimatta yhteinen kieli ja yhteinen kulttuuri on yhdistänyt meitä. Ja tällaiset kulttuuriarvot ovat korvanneet perinteisen kansallisvaltion roolin. Kulttuurimme monimuotoisuus heijastuu myös aiemmassa valuutassamme. Meillä oli kahdeksan seteliä, joissa oli runoilijoita, kirjailijoita, maalaajia, maalareita, muusikoita, ei poliitikkoja, ei kenraaleja, eikä sotasankareita. Slovenia on myös poikkeus siinä mielessä, että meillä on erityinen lomapäivä, joka, joka on Francepertieren päivä, kansallinen päivä, ja jokaisen slovenialaisen odotetaan ottavan osaa kulttuuritapahtumiin tuolloin. 8. helmikuuta on tämä päivä, ja pääsy kulttuuriinstituutioihin on tuolloin äh, maksutonta. Slovenialaisten osallistuminen kulttuurin eri näkökohtiin on nähtävissä kaikkialla. Meillä on yli 4900 amatöörikulttuuriliittoa, 3,6 prosenttia kaikista työntekijöistämme on kulttuurialalla töissä. Slovenia maailman johdossa per capita julkaistussa kirjojen määrässä – Nämä ovat siis kirjoja, joilla on todellakin kirjallinen arvo. Keskimääräinen sovellinen käy 20 kertaa kirjastossa vuodessa ja lainaa 12 kirjaa. Tämä laittaa meidät yhdeksi Euroopan johtavaksi maaksi. Eli meidän täytyy ensinnäkin laajentaa kulttuuria muille toimialoille – joissa kulttuuri ei ole niin hyvin ollut edustettuna, sosiaalikysymykset, ympäristö ja niin edelleen. Ja meillä on paljon erilaisia haasteita ja mahdollisuuksia toimia. Meidän täytyy myös ottaa huomioon kuluttajien, kulttuurikuluttajien näkökulma ja mainita ne erityisroolit, joita kansalaisjärjestöillä on tällä alalla. Tällä alalla siis, joka, joka on mikrotasolla huomattavasti merkittävämpi. Se on demokraattisempi ja sillä voidaan luoda yhteyksiä eri, erilaisiin väestön osiin helpommin. Kansalaisten osallistumisen edistäminen kulttuurin parissa on tärkeää. EU-maat niiden tulisi koordinoida näitä asioita keskenään. Ja Slovenia on esittänyt ehdotuksen, jonka mukaan yhdistetään kaksi äskettäistä aloitetta, jotka liittyvät nuorison liikkuvuuteen ja nuorisokulttuuriin. Haluaisin myös mainita Italian aloitteen, jossa kaikki 18-vuotiaat saavat Ilmaiset liput mihin hyvänsä kulttuuriinstituutioon. Tätä seurasi toinen aloite, eli kaikki 18-vuotiaat Euroopassa saavat Interrail-lipun ja voivat matkustaa Euroopan unionin eri maihin. Tätä täytyy siinä mielessä päivittää, että jokaiselle 18-vuotiaalle, joka matkustaa Euroopassa katsomaan sen kauneutta, niin tulisi tarjota mahdollisuus käydä myös kulttuuriinstituutioissa ja nähtävyyksissä ilmaiseksi. Tämä olisi tärkeä näkökulma, joka mahdollistaisi sen, että voisimme vahvistaa kulttuuritietoisuuttamme. Näin pääsisimme myös helposti yhteisiin tavoitteisiimme. Ja jos nuoret oppivat rakastamaan kulttuuriamme silloin, kun ovat vielä nuoria, niin he jatkavat, että tämä arvostus pysyy heissä vanhuuteen asti. Ja niin tässä suhteessa meidän täytyy toimia Euroopan tasolla. Ehm, a questo punto do la parola a... Ja sitten puheenvuoronsa Roa Pikkoli Nardelli, Italian edustajan huoneen kulttuurivaliokunnan puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Ai kollegi dei parlamenti nazionali. Hyvää iltapäivää kaikille. Tarkastelemme eh, strategioita, kun puhutaan luovista aloista ja todellakin eh, suurella mielenkiinnolla seuranneet käytyä keskustelua. Näiden alojen edistäminen on tärkeä asia myöskin, kun ajatellaan sitä yrittäjyyden ja innovatiivisuuden kannalta. Olemme vakuuttuneita siitä, että kulttuuri eh, tulevaisuudessa on tätä nykyisyyttä tärkeämpiä. Haluaisin tässä yhteydessä kiittää parlamentin, Euroopan parlamentin kulttuurivaliokuntaa ja sen puheenjohtajaa siitä, että se on Eurooppa 2020 hankkeeseenkin pyrkinyt mukaan ottamaan eurooppalaisen kulttuuriperinnön. Tätä ehdotusta varmasti voimme kaikki tukea, niin kuin tuemme myöskin ehdotusta siitä, että vuodesta 2018 tulisi eurooppalaisen kulttuuriperinnön teemavuosi. Viimeisten kahden vuoden aikana Italiassa on tehty tärkeitä kulttuuria tukevia aloitteita, myöskin mitä tulee kulttuuriperintöön maassamme. Ensinnäkin kulttuuriministeriön ähm, ähm, budjettiosuutta on huomattavasti nostettu 37 prosentilla ja nyt ministeriö tarkastelee uudelleen järjestelyjä varsinkin mitä tulee maamme museoihin. koulutus- ja tutkimusministeriö on todellakin panostanut paljon kouluihin ja tärkeää on, että opettajat ymmärtäisivät, millä tavalla – toimia, miten yhdistää paremmin koulumaailma kulttuurin ja toisaalta innovatiivisen kehitykseen. Vuonna 2016 oli monta hanketta, näistä mainitsen yhden ensinnäkin ehdotus, joka mahdollistaisi sen, että ilmainen kulttuurisiin tapahtumiin pääsy mahdollistettaisiin 18 vuotta, 18-vuotispäiväänsä eh, eh, viettäville ja toisaalta sitten pyritään tukemaan sellaisia nuoria ja lapsia, eh, jotka vain suurten lisäpanosten myötä voidaan myöskin saada kulttuurielämän piiriin. Ja myöskin keskustelussa on lainsäädäntöhanke, joka pyrkii siihen, että tuettaisiin kirjakauppoja, kirjastoja hieman laajentamaan omaa toimikenttäänsä. Vuoden 2014 jälkeen Art Bonus otettiin myöskin käyttöön. Eli osan palkasta suunnataan hankkeisiin, niiden tukemiseen ja tällä tavalla toimien ja toisaalta hyödyntäen julkista ja yhteistä rahoitusta pyritään parantamaan kulttuuriperintöämme. Ja on erittäin tärkeää huomioida tällaisten kulttuuristen hankkeiden merkitys myöskin sosiaaliselta kannalta. Ja on hyvä, että nyt todellakin kulttuurisektorille, audiovisiaaliselle sektorille ollaan lisätty, luvattu lisärahoitusta. Ja tärkeää olisi eh, todellakin mahdollistaa tällainen lisärahoitus. Pidämme hyvänä sitä, että esitys vuodelle 2020 joka väliaikaisesti eh, rajaa näitä mahdollisuuksia, kuitenkin huomioisi kulttuurin eh, työohjelma kaudella 2018-2020. Kulttuurivaliokunnassa keskustelemme juuri eh, lainsäädännöstä, joka tähtäisi tällaisiin startup-tyyppisiin menettelyihin kulttuurialalla. Ja ehdotus mahdollistaisi myönteiset rahoitusmahdollisuudet ja myöskin ad hoc-pohjaiset reaktiot silloin, kun puhutaan hankkeista, jotka on käynnistetty ennen kuin tähän muutokseen on menty. Tällaisia startup-hankkeita on kuutisen tuhatta maassamme ja kaiken kaikkiaan eh, voidaan sanoa, että mukana olevien ihmisten määrä on viime vuosina lisääntynyt 50 prosentilla. Ja sitten kun teknologisesta kehityksestä puhutaan, niin digitaalinen haaste tietysti eh, on sinänsä hyvä asia, että se saattaa mahdollistaa paremman kulttuuriseen palvelujen hyödyntämisen Eli todellakin eh, pyrimme kulttuuriperintöämme digitalisoimaan niin hyvin kuin mahdollista. Ja yhteiset eurooppalaiset digitaalimarkkinat oli esillä senaatissa eh, myöskin uuden eh, audiovisiaalisen lakiesityksen myötä. Ja kaiken kaikkiaan näissä hankkeissa on myös suojakeinot pidettävä mielessä esimerkiksi se, miten suojella vääränlaiselta sisällöltä alaikäisiä. Ja tulevien viikkojen aikana käymme vielä läpi näitä kysymyksiä ja todellakin tärkeää on, että komissio myös kiinnittää riittävää huomiota näihin kysymyksiin. Kiitos. Kiitos näiden aloitteiden esittelystä. Ja sitten Roa Severin seuraava alustuspuheenvuoro Romanian senaatista. Kulttuurivaliokunnan puheenjohtaja, olkaa hyvä herra Severin. Paljon kiitoksia. On suuri ilo saada puhua teille ja tuoda Romanian parlamentista tervehdys. On ollut hienoa, että tällainen aloite on tehty ja luoda tällainen äh, paikka, missä voidaan näistä asioista keskustella yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa. Luovat alat voivat vaikuttaa paljon Romaniassakin kehitykseen ja näiden alojen kehityksellä voidaan luoda kestäviä kilpailuetujakin, kun luodaan uusia työpaikkoja ja muun muassa sen kautta, että investointeja saadaan lisää. Mitä enemmän lisäarvoa saadaan, sosioekonominen, alueellinen ja paikallinen kehitys edistyy. Lisäksi voidaan vastata rakenteellisiin ongelmiin. Meillä on esimerkiksi haurastunut infrastruktuuri kulttuurialalla, sitä voidaan kehittää ja lisäksi työpaikat kulttuurialalla ovat usein mm, epävarmoja ja rahoitusta puuttuu. luovien ja kulttuurin alan työpaikkojen ongelmat ovat ilmiselviä, niistä on puhuttu paljon sekä kansallisella tasolla että eurooppalaisella tasolla. Ja meillä on Romaniassa strategia vuodesta 2016 vuoteen 2020 kulttuuria luovilla aloilla, jotta voidaan edistää kansalaisten osallistumista kulttuurielämään. On lisättävä mahdollisuuksia siihen. Ja merkittävä rooli kulttuurin tuotannossa ja kulttuurin kuluttamisessa on uusilla teknologioilla ja uusilla viestintävälineillä. Niissä on valtava talouskasvun potentiaalikin ja se, että luodaan yhteisiä alustoja, esimerkiksi internetalustoja ja muita. Puheenjohtaja, en aio lukea puhettani eteenpäin, mutta haluan kiittää kuitenkin henkilökuntaa, joka valmisteli minut minulle tämän puheen. On ollut mielenkiintoista kuunnella kollegoiden puheenvuoroja ja tässä on tullut esiin paljon asioita. Puhumme usein kulttuurin luovista aloista ja siitä, että on välttämätöntä saada Euroopan unioni ja Euroopan komissio jäsenvaltioineen mukaan kulttuurin levittämiseen, jakeluun, koska muuten nämä kulttuurin luovan alan ponnistelut yksinään, erillään, eivät pärjää. Tässä tarvitaan tietysti näiden kulttuurialan toimijoiden luovuutta, heidän mm, kykyään toimia ja meidän pitää varmistaa, että me mene kohti korporatismia, tällaista teollistunutta kulttuurialaa, koska siinä vaiheessa saatamme todella tämän luovuuden erityisyyden jättää syrjään. Nimittäin mehän tiedämme, että historiassakin yleensä nämä ovat olleet tällaisia luovia neroja, Ajattelen esimerkiksi Perikliksen Atenaa tai Katariina Mediciä ja tällaisia kulttuuriperinnön nimiä. Ja haluan sanoa vielä lopuksi, ennen kuin päätän puheenvuoroni, että täällä yritämme luoda mielestäni liikaa tällaista yritysmaailmaa muistuttavaa kulttuuripolitiikkaan, äh, kulttuuripolitiikkaa, ja se on vaarallista. Mielestäni se haittaa sitä kulttuurin luonteenomaista luovuutta, koska siihen on vaikuttanut kulttuurialan nyt jo niin paljon digitaalisten teknologioiden kehittäminen, ja voi olla, että kulttuuri äh, keskinkertaistuu tämän vuoksi. Mielestäni parlamentaarikkojen tehtävänä on varmistaa, että että kulttuurialalle on pääsy ja myös ne, joilla on jotain sanottavaa luovilla aloilla, saavat sanoa ja heidän, on, heidän nerouttaan, lahjakkuuttaan on kunnioitettava eikä sitä voida säännellä, vaan sitä täytyy tukea. kiitokset todellakin. Suuri haaste. Mahdollisuus toisaalta, kuinka tunnustaa suuret kyvyt ja toisaalta e, ymmärtää, mistä on kyse silloin, kun puhutaan taiteesta ja sen erityisluonteesta ja laadusta. Ja todellakin tärkeää on antaa vapaa mahdollisuus ilmaista itseään taiteilijalle, mutta toisaalta miten sitten e, yhtenäistä käytänteitä. Tässä suuri kysymys. Iris Sestak sitten Viimeisenä alustajana eh, Tsekin eh, parlamentin kulttuurivaliokunnan varapuheenjohtaja. Olkaa hyvä. O prospěšnosti a důležitosti aktivního vytváření Hyvät naiset ja herrat, On tärkeää edesauttaa luovaa toimintaa yhteiskunnassa. Erityisesti haluaisin kiinnittää huomioon ongelmiin, jotka liittyvät entiseen kommunistiseen maahan ja sen tilanteeseen. Meidän kokemuksemme on se, että vapauden ja kulttuurin välinen yhteys on erittäin vahva. Jos tämä jatkumo katkaistaan koulutuksessa ja kulttuurissa, niin kuin 50 vuodeksi tehtiin Keski-Euroopassa. Se on luonut paljon erilaisia ongelmia, joita kansalaiset ja heidän osallistumisensa kulttuuriin joutuvat kokemaan pitkän aikaa sen jälkeen, kun Berliinin muri on murtunut. Kysymys ei ole pelkästään siitä, että kommunistinen hallinto äh, tukahdutti kulttuuritoimintaa tässä suhteessa – ja sen aikana että vanhat ihmiset ovat nyt jo kuolleita, mutta tällä on silti edelleen vaikutuksensa eri alueilla. Populaarikulttuuri on joutunut globalisaation uhreksi. ja tämä johtuu myös siitä, että väestö pakenee maaseudulta, nuoret muuttavat suuriin kaupunkeihin, jossa heillä on enemmän mahdollisuuksia toteuttaa kulttuuripotentiaaliaan. Tässä on kyseessä myös jonkunlainen epäonnistuminen nähdä omia kulttuurijuuriaan ja käyttää niitä. Maat, jotka joutuivat kommunismin ikeen alle vuosikymmeniksi, niillä on yksi yhteinen nimittäjä, joka kannattaisi muistaa silloin, kun keskustellaan tästä aiheesta. Meillä on alueita, ei suinkaan pieniä sellaisia, jossa alueen väestö on ajettu pois. Kyseessä on väestöllä oli oma paikallinen kulttuurinsa vuosisatojen ajan. Ja nämä ovat olleet myös tärkeä osa yleisempää kulttuuria. Esimerkiksi Tsekin tasavallassa – kolme ja puoli miljoonaa Tsekoslovakian saksalaista. Samankaltaisia tapauksia oli Puolassa, Unkarissa, Balkanin alueella. Meidän kannattaisi muistaa, että juutalaiskulttuurikaan ei enää ole monissa osissa näitä maista toisen maailmansodan jälkeen. Kokonaisia kaupunkkeja tuhottiin, eikä niitä ole enää olemassa. Valitettavasti tällainen kulttuurin keskeytyminen on, heijastuu kaikilla eri alueilla. Ja nämä arvet ovat nähtävissä vielä tänäkin päivänä. Ihmisiä on siirretty muualta näille alueille samasta maasta tai muista maista, jossa on erilaisia perinteitä, jossa on eri perinteitä eikä ollenkaan suhteita – siihen alueeseen, josta ovat peräisin. Arvet ovat siis olemassa edelleenkin ja ne nähdään. Ihmiset ovat vähän kiinnostuneita julkista tiloista. Nuoret eivät juurikaan välitä viipyä niissä. Se näkyy selvästi, kun katsotaan äh, julkisia tiloja. Talot rapistuvat. Hautausmaita tai juurikaan ylläpidetä. Meidän täytyy puuttua tähän tilanteeseen, sillä siitä todistavia henkilöitä on edelleen olemassa. Me emme saa unohtaa näiden arpien olemassa olevia, olemassaoloa. Ne ihmiset, jotka ovat juurettomia alueita, joista tuli ajattomia vyöhykkeitä – jopa sellaiset maat, joissa tämänkaltaisia kokemuksia ei ole, eivät välttämättä ymmärrä tämän ongelman monimutkaisuutta. Ja jos meidän nyt tulee keskustella aloitteista ja ratkaisuista, joita tehdään, jotta voitaisiin tukea väestön osallistumista luovaan toimintaan ja kulttuurin luomiseen, niin tämä kysymys on sellainen, joka mielestäni on tärkeä mainittavaksi, sillä se on myös osa eurooppalaista kulttuurialuetta. Kiitoksia. Totta kai tässäkin asiassa parempaa vuoropuhelua varmasti tarvitaan tähän ei kiinnitä riittävää huomiota, vaikka todellakin asia liittyy eh, moniin asiayhteyksiin, myöskin paikallistason pieniin eh, toimiviin keskuksiin. Eli aiheita varmasti kannattaa tarkastella lähemmin myöskin yhteydessä tähän immateriaalisen osioon puhuttaessa kulttuuriperinnön teemavuodesta. Eli suuri haaste ilman muuta. Näin eh, on paneelipuheenvuorot kuultu. En tiedä, tässä näyttää olevan kaksi puheenvuoropyyntöä. Jos on vielä muita, niin e, ilmoittautukaa. Kaksi minuuttia per puhuja. Anna Wilström ensinnäkin Ruotsin e, parlamentista ja ryhmästä Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Kiitän ensinnäkin hyvin mielenkiintoisista esityksistä. Minulla on aivan pieni ja kapea-alainen kysymys, joka liittyy kulttuuriperinnön digitalisoimiseen. Kysymys liittyy siihen, että onko EU-tasolla tai EU-ssa ehdotuksia sen suhteen, että meillä on niin kutsuttuja digitaalisia puitteistoita, esimerkiksi standardoi, äh, standardoituja järjestelmiä, joilla kulttuuriperintöä voidaan digitalisoida. Ja miten digitalisoitu materiaali voitaisiin saada paremmin saataville? Miten sitä voidaan jakaa? Miten sitä voidaan käyttää uudelleen? Esimerkiksi tutkimustarkoituksiin tai sitten ihan yleisölle. Tämän tyyppisen puitteiston puute voi johtaa siihen, että eri intressiryhmät tekevät digitalisoinnin sillä tavalla, että eh, lukitaan tietoa ja materiaalia, eikä sitä enää olekaan vapaasti tarjolla saatavilla. Ja sitten sitä ei enää saada. Eli tällaista yhteiskäytettävyyttä, interoperability, ei enää voida toteuttaa, jos näin on, jos tällainen yhteinen puitteisto puuttuu. Kiitos. Grazie. Alla fine poi cerchiamo di dare anche... Kiitos. Ensin nämä puheenvuorot sitten vastataan lopuksi niihin. Bandisova, Rova Bandisova. Tsekistä ja Alderyhmän edustaja, olkaa hyvä. Kiitos ja hyvää iltapäivää kaikille. Haluaisin aluksi kiittää puheenjohtajaa kutsusta tämänpäiväiseen kokoukseen. Ja haluaisin kiittää myöskin eh, senaatin kulttuurivaliokunnan puheenjohtajaa eh, ja mahdollisuutta todellakin osallistua tähän kokoukseen nyt ehkä hieman poikkean tästä käsittelyssä olevasta aiheesta, mutta haluaisin kuitenkin nostaa esiin seuraavan seikan. Eli lasten tilanne, maahanmuuttajalasten tilanne. Ranskassa siis sellaiset maahanmuuttajalapset, jotka matkustavat ilman aikuista. On erittäin tärkeää, että jos vain mahdollista, annamme tarvittavan tuen näille lapsille ja hoidamme eh, asiat siten, että aina kun vain mahdollista, lapset eivät joudu eroon vanhemmistaan, koska on olemassa suuri riski sille, että tällaisia lapsia käytetään taloudellisesti ja muutenkin hyväksi. No, pahoitteluni, että nyt käytin tämän puheenvuoron, vaikkei tämä suoraan tähän aiheeseen liittynytkään. Mutta nyt sitten eh, eräs toinen asia, ja se sitten liittyy aiheeseen ja siihen, mitä puheenjohtajakin jo sanoi. Mehän kaikki tiedämme, että eh, kulttuuri on kansoja yhdistävä asia ja rajat ylittävä tekijä. Tämän me olemme kokeneet esimerkiksi Betana Josak ja muut kuuluisat taiteilijat, säveltäjät ovat vieneet musiikkiaan yli maamme rajojen. Muistan, kuinka lapsena katsoin Eurovisoja telkarista ja e, kuinka tuolloin panostettiin kovasti tähän ohjelmaan ja todellakin Eurovisoja kun telkarista seurasi, sai vaikutelman, että on oikein mukana yhteistä kulttuurista yhteisöä. Mehän kaikki olemme samanlaisia sikäli, että toivomme itsellemme onnea, rakkautta ja terveyttä. E, tätä me kaikki haluamme ja tärkeää on todellakin e, kansainvälisiä konserteja jatkossakin tukea. Uskoisin, että tähän tulee pyrkiä myöskin, kun mielessä pidetään tuleva Euroopan kulttuurin, kulttuuriperinnön teemavuosi. Ehkä jotain tämän tyyppistä yhteistä konserttia voitaisiin teemavuoden yhteydessä ajatella. Kiitos. Kiitokset todellakin oikein kauniin viestin välititte. Sitten äh, Rovanvaara puheenjohtaja EVP-ryhmästä, e olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi. České republiky po sobě. Já jsem velmi ráda, že tady mám své kolegy z, ze Senátu. Ei ole sattumaa, että kolme Tšekin edustajaa on puhuu toinen toisensa perään. On hienoa nähdä senaatin kollegat täällä myös. Kulttuuri tuo meidät yhteen, mutta se mikä myös tuo meidät yhteen on se, että jokaisessa maassa ja täällä Euroopan parlamentissa meidän on aina taisteltava rahoituksen puolesta. Tämä valiokunta, jota mm, puheenjohtaja Kosta vetää, on aina yrittänyt löytää rahoitusta, jotta voidaan suojella kulttuuriperintöä ja uusia hankkeita kulttuurin alalla edistää. Nyt eh, eilen vietimme Lux elokuvapalkinnon kymmenettä toimintavuotta. Se on palkinto, joka jaetaan eurooppalaiselle elokuvalle ja on hyvä ajatus tehdä yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa Eh, myös eurooppalaisen filmiteollisuuden ja Euroopan, eurooppalaisen elokuvan tukemiseksi. Tätä työtä tullaan jatkamaan ja konserttiajatus on aivan erinomainen, mielenkiintoinen. Nythän laaditaan erityisiä hankkeita ja on mahdollista, että tämän tyyppinen kansainvälinenkin hanke voitaisiin panna alulle. Kiitän myös, että otitte esille eh, elokuvateollisuuden digitalisoimisen ja digitalisoitumisen, koska tästä puhutaan myös Tsekissä ja digitalisoituminen liittyy paljon myös siihen, miten alkuperäisten tuotantojen laadukkuus voidaan säilyttää. Täällä mainittiin myös lapset ja yksin tulleet lapset, erityisesti nämä Kaleen surullisen kuuluisat pakolaisleirit. Olette tavanneet ihmisiä, Rova Kosta ja minä itse olemme Inte-ryhmän jäseniä ja me käsittelemme pakolaislasten asioita tässä ryhmässä. Käsittelemme siis miten, sitä, miten voisimme tukea näitä lapsia ja puhumme paljon tästä ongelmasta, joka nyt on palava. Paljon kiitoksia näistä tiedoista. Odotan hedelmällistä yhteistyötä kanssanne. Kiitokset. Todellakin tärkeä kysymys yksin liikkuvat alaikäiset. Totta kai olemme tästä kaikki samaa mieltä. Meillä on myöskin tämä alaikäisten tilanta tarkasteleva alaryhmä, jossa on mukana kollegoita eri yksiköistä ja ryhmä tarkastelee nimenomaan lasten ja alaikäisten tilannetta ja pyrkii nimenomaan siihen, että kaikissa eri yhteyksissä komissio aina huomioisi juuri alaikäisten tilanteen. Tässä on vielä Bloskilta puheenvuoropyyntö. Olkaa hyvä. Syblaus. Oui, merci de me redonner la parole. Niin, kiitoksia siitä, että sain uudelleen puheenvuoron. Halusin ottaa vielä toista kertaa asian kantaa. En alun perin ajatellut näin, mutta Tsekin me puheenvuoro johti tähän. En oikein näe, että miksi nimenomaisesti Ranska kyseenalaistetaan tässä politiikassa, joka koskee alaikäisiä. Minä olen Pariisista, sellaisesta departementista, joka on merkittävästi nostanut tätä lapsuuteen kohdistuvaa ö, tukea ja näin vältetään niitä kaikkia varoja, joita muuten saattaa aiheuttaa Ranskan hallitus pyrkii nimenomaan säätelemään tätä tilannetta erittäin hankalassa tilanteessa, joka on varmasti tunnettu. Ja palasin tähän kysymykseen, koska en ymmärtänyt sitä, että miksi Ranskaa voitaisiin erityisesti syyttää tälle poli- huonosta politiikasta, joka koskee yksittäisiä alaikäisiä. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja siitä, että sain puheenvuoron. alaikäiset, yksin tulevat alaikäiset on ongelma kaikella Euroopassa. Koskee tuhansia lapsia ja eri syistä johtuen tällaiseen tilanteeseen päädytään. Tiedän hyvin, Italian osalta tilanteen 150 000 pakolaista on vastaanotettu maassamme ja tähänkin ongelmaan ilman muuta törmätty. Eli tämä ongelma on todellinen ja tärkeää on todellakin nostaa se esiin. Totta kai meitä askarruttaa se, että tämän tyyppisiä ongelmatilanteita on ja varsinkin Kalleen tilanne on meille varsin hyvin tuttu. Mutta todellakin meidän on tunnustettava ikävätkin ne tosiasiat ja tilanteet myös muilla raja-alueilla. Merci, je voulais seulement réagir. Jos halusin reagoida tähän, ei minä halunnut missään nimessä syyttää Ranskaa, että te tekisitte jotain väärin, aivan päinvastoin. Me Euroopan unionin, meidän pitää auttaa Ranskaa siinä, että se hoitaa tämän asian, joka liittyy yksin tulleisiin alaikäisiin. En todellakaan halunnut teitä mistään syytä. Tässä oli nyt joku väärinymmärrys. Kiitos. Just, c'est pas à vous que je répondais, madame. Itse asiassa minä teille vastannut, vaan parlamentaarikolle, joka edu, edustaa Tsekin parlamenttia. En ymmärtänyt hänen kommenttia, ei teille siis. Eli voitte olla ihan rauhassa. Comunque scusate, io penso che adesso non sia il caso di aprire un dibattito, ci sono poi occasioni... Eh, Tästä varmasti on syytä vielä keskustella. Mutta kerron hieman sitä, mitä Euroopan parlamentti on tehnyt. Aloitehan todellakin tuli juuri kulttuurivaliokunnalta. Täällä on hyväksytty kaksi tärkeää päätöslauselmaa, jotka nimenomaan alaikäisten pakolaisten tilannetta tarkastelevat. Ensimmäisessä eh, lähdetään liikkeelle tosiasioista 2 prosenttia humanitaarisesta avusta, ja nyt puhun tosiaan myös pakolaisista Euroopan unionin ulko rajojen ulkopuolella, eli näillä on todellakin eh, on vain varsin vähäisessä määrin mahdollisuus päästä koulutuksen piiriin. Eli elinolot ovat eh, huonot ja toisaalta sitten eh, varsin usein näitä pakolaisia vastaanotetaan Libanonissa ja Jordaniassa varsin köyhissä maissa siis. Ja todellakin äh, laadimme yhdessä TV-valiokunnan kanssa tärkeän päätöslauselman ja näin saimme yli 50 miljoonaa euroa todellakin rahoitusta. Ja nyt ehkä päästään ehkä neljään prosenttiin koulutusasteen osalta, ei sekään paljon ole, mutta kuitenkin nyt tällaistakin lisärahoitusta on ollut mahdollisuus tarjota tai lisätukea. Toisaalta kun puhutaan radikalisoitumisesta, niin on ymmärrettävä tätäkin taustaa vasten koulutuksen merkitys. Ja Euroopan parlamentti on hyväksynyt päätöslauselman myöskin seuraavasta aiheesta, ja olisi hyvä, jos kansallisessa parlamentaissa mentäisiin samaan suuntaan, eli tällaiset koulutukselliset käytävät, e, jottei päädytä yliopisto-opiskelijoista puhuttaessa tällaiseen tilanteeseen kadotetusta sukupolvesta. Tämä ei koske kaikkia yliopistoja, mutta joitain kuitenkin, ja Euromed, e, Uni, Unimed e, Välimeren alueen maissa todellakin ottaa vastaan sellaisia opiskelijoita, jotka eivät hankalan tilanteensa vuoksi voi jatkaa opintojaan. kansallisessa kansainvälisessä konferenssissa ja yhdessä humanitaaristen eh, järjestöjen kanssa tämän tyyppiset toimet ovat hyvinkin mahdollis- mahdollisia. Eli meidän on todellakin huomioitava Balkanin välimeren muuttunut tilanne ja uudet sukupolvet näillä alueilla. Eli paljon hyvää on jo tehty, sellaista mistä voi olla ylpeä, mutta tärkeää on todellakin kiinnittää huomiota näihin kysymyksiin, niin kuin todettiin, niin kuin UNICEF jo on todennut. Yksin liikkuvien alaikäisten tilanne on varsin hankala ja meidän on pidettävä mielessämme se, että olemme allekirjoittaneet kansainvälisiä sopimuksia, jotka todellakin meitä sitovat. Ja nyt sitten puheenvuoro Rova Vuodille ja sen jälkeen päätelmäosioon. Tästä yksin tulleiden alaikäisten tilanteesta ja erityisesti Kaleen ja Dänkerkin tilanteesta. Olen ollut siellä kolme kertaa vierailulla ja kulttuurilla on hyvin tärkeä rooli, kun ajattelemme suhteitamme ihmisiin, jotka eivät ole yhtä onnekkaita, ovat he sitten kodittomia kaupungeissamme vai ovatko he epätoivoisia pakolaisia, jotka ovat päätyneet pitkän tien päätepisteeseen. pisteeseen olen ylpeä siitä työstä, mitä teemme täällä, mutta britti Euroopan parlamentin jäsenenä en ole ylpeä maasta, niin ole ylpeä siitä, että meidän hallituksemme ei jaa taakkaa tasaisesti, ei kanna vastuuta ja ei tee yhtä paljon kuin mitä voisivat tehdä koska olen ollut dänkerkin ja Kaleen pakolaisleireillä, mihin on tehnyt vaikutuksen ne vapaaehtoiset, ne opettajat, ne kansalaisjärjestöt ja, ja opettajat, jotka ovat menneet loma-ajoillaan opettamaan sinne, ei pelkästään englantia tai ranskaa, vaan opettamaan vaikka matematiikkaa, tanssia, luonnontieteitä ja vaikka mitä. Ja naisia, jotka ovat menneet rakentamaan kouluja sinne. Monet näistä tulevat paikalle silloin, kun hallitukset ovat kyvyttömiä tekemään mitään. Ja kulttuurista vuoropuhelua käytetään, jotta viestitään näille nuorille, jotta annetaan heille ääni, että he voivat kertoa tarinansa ja he saavat ihmisarvon. Ja että näille ihmisille annetaan todella tämä ihmisarvo. Se on tunnustettava, että olemme epäonnistuneet tässä. Kansalaisjärjestöt ovat tulleet paikalle. He käyttävät kulttuuria ja taidetta, koska se on inhimillistävä tekijä. Sillä tavalla saadaan eh, ihmisille se ihmisarvo takaisin tällaisissa epäinhimillisissä tilanteissa. Meillä ei ole pakolaiskriisiä, meillä on solidaarisuuskriisi, yhteisvastuuta puuttuu. Okay, Tämä varmasti on asia, joka koskee omaa tuntoamme, koskee toimielimiämme, koskee Eurooppaa eli ylipäätään asia, johon on puututtava. Ja toisaalta, kun kulttuurista puhutaan, on ymmärrettävä, kuinka tärkeää on ymmärtää, että myöskin kun Euroopasta puhutaan, puhutaan epätasa-arvosta joskus, vaikkakin eh, humanitaarisuuden aspekti, se on tärkeä aspekti ja arvo, ja toivottavasti se todellakin voidaan säilyttää, jos haluamme järkevän maailman jättää myöskin jälkipolville. Ehkäpä nyt reagoin muutamaan puheenvuoron ja jos joku haluaa jatkaa, niin se on mahdollista tai joku kollegoista mahdollisesti haluaa vielä kommentoida. En tiedä, haluaako esimerkiksi Borkano vielä käyttää puheenvuoron. No, e, lopuksi toteaisin, e, ja tämä on samalla reaktio muutaman esitettyyn kysymykseen. Ensinnäkin Täällä esitettiin tärkeitä huomioita ja toteaisin, että kulttuuria ei voi sinällään pitää eh, arvona, eh, jos jätetään muut tekijät ulkopuolelle. Mehän monesti emme tätä hyväksy, eli eh, kulttuurista puhutaan, mutta aina yhteydessä johonkin muuhun teknologiaan, talouteen. Ei, vaan kulttuuri on oma kokonaisuutensa jo sinällään ja on erittäin tärkeää, että kulttuuriset oikeudet ja kulttuurin harjoittamisen vapaus todellakin nähdään yhtenä perusoikeuksista. Eli että on mahdollisuus ilmaista itseään taiteellisesti ja kulttuuriin liittyen ja hyödyntää tämän tyyppisiä olemassa olevia mahdollisuuksia. Tämän lisäksi on ymmärrettävä myöskin eh, kulttuurinen demokraattisuus, eli niin pitkälti kuin vain mahdollista laajentaa mahdollisuuksia päästä kulttuurielämän piiriin. Ja tällöin ei puhuta pelkästään siitä, että pääsee katsomaan yleisönä jotain esitystä, ei vaan interaktiivisuus on avainsana myöskin on erittäin tärkeää todellakin laajentaa, laajentaa eh, yleisöä ja laajentaa myöskin mahdollisuuksia kehittää tätä eh, yleisökulttuuria. Ja tähän tarvitaan valistustyötä, kun puhutaan esimerkiksi koululaisista ja lapsista. Italian, eh, Ruotsin verkostoilla tai on esimerkiksi kokemusta siitä, kuinka ihan pienetkin lapset, kolme vuotiaatkin jo viedään eh, katsomaan tietyn tyyppisiä esimerkiksi operaesityksiä. Ja voisi olla hyvä, jos kouluilla olisi opetusohjelmissaan jotain tämän tyyppistä. Eli tarjottaisiin todellakin tämän tyyppisiä mahdollisuuksia mahdollisuuksia, luovia mahdollisuuksia. Niitä tarvitaan ja olisi tärkeää, että ne todellakin ankkuroitaisiin opetusohjelmiin ja saataisiin näin ihmiset paremmin ja aktiivisemmin mukaan seuraamaan kulttuuria. Ja todellakin tämä engagement-sana on mielenkiintoinen, koska siihen juuri pyritään aktiiviseen mukaantuloon. Ja toisaalta sitten kulttuuria on tarkasteltava myöskin teollisuuden alana, audiovisuaalinen teollisuus ja niin edelleen. Mutta toisaalta tässä on huomioitava digitaaliset haasteet ja muut asiayhteydet. Perinteisesti yleensä rajanveto liittyy ainoastaan audiovisuaalisen alan, mutta nyt eh, tämä kirjo on hieman laajempi ja on olemassa tällainen välitaho, joka tarjoaa uuden tyyppisiä palveluja. E, voidaan puhua digitaalisoituneen maailman mahdollistamista uusista palveluista ja tätä kaikkea kannattaa kehyttää myöskin, kun ajatellaan innovatiivisuutta sosiaaliselta kannalta ja toisaalta, e, kun ajatellaan spillover-vaikutuksia ja yhteyksiä muihin aloihin. ja eh, koulutuskysymykset. Eh, enkä puhu nyt taidekoulutuksesta pelkästään, vaan siitä, kuinka tärkeää on hyödyntää sitä osaamista, jota mantereillamme on esimerkiksi erityyppisiä hallinnollisia toimia, kulttuuriperinnön säilyttämiseksi. Tässä galleriat ja museot mainittiin, toisaalta entisöjät ja heidän työnsä on tärkeä. Oma maa, niin sitä on ehkä näissä kulttuurikysymyksissä pidetty hieman konservatiivisena, mutta ei. Nyt todella mennään vahvasti myös uuteen suuntaan. ICOM ja muut tärkeät kansainväliset verkostot, todellakin voidaan havaita, että näiden johdossa monesti on nuoria, nuoria henkilöitä ja heillä on hyvää uudenlaista johtamiskykyä ja todellakin tähän suuntaan koulutustoimissa tuleekin mennä. Ja joku Valoinen edustaja taisi sanoakin tai puhuakin hallinnointitoimista e, aivan uuden tyyppisinä ammattialoina. Ne vaikuttavat todella mielenkiintoisilta ja houkuttelevilta ja ovat suorassa yhteydessä kulttuuriin. Ennenhän e, esimerkiksi e, kaupungit olivat tässä tärkeässä roolissa, mutta nyt tällainen uudenlainen verkottautuminen on mahdollista. Ja näin voidaan kaupunkien funktiot myöskin ikään kuin tulkita uudelleen kulttuurisesta aspektista tai näkökulmasta tarkasteltuna. Ja sitten Torino, Glasgow, Ruurin alue, Liverpool, nämä entiset teollisuusalueet, miten ne osataan ottaa osaksi tällaista kulttuurista lähestymistapaa ja eurooppalaiset rahastot tarjoavat mahdollisuuden e, osa rahoituksen muodossa olla mukana tämän tyyppisissä rahoitushankkeissa, esimerkiksi startup-rahoituksessa tai kulttuurihankkeiden rahoituksessa. Rakenne rahastoissahan on kaksi kohtaa, jotka mahdollistavat tämän tyyppisen rahoituksen kulttuurihankkeille. erityyppiset eh, eh, hautumat tai eh, stipendit, voucherit, näiden käyttö. Mm, tällaisissa yhteyksissä on hyvinkin mahdollista pyrkiä hyödyntämään rakennerahastovaroitusta myöskin. Ja on tärkeää, että kun puhutaan esimerkiksi entisöinnistä, ei unohdeta kestävyyden periaatetta. Näin ollen hyvä hallinnollinen johto on erittäin tärkeä tekijä. Digitalisoituvassa maailmassa on tärkeää arvottaa jo olemassa olevat verkostot, joita voidaan pitää hyvinä vaikka välttämättä eh, verkottautuminen ei ole vielä, sitä ei ole vielä viity niin pitkälle kuin paras olisi. Ja sitten ISMA, eh, kulttuuriyritysten yhteenliittymä ja eurooppalainen ulottuvuus toiminnassa. Joskus eh, ehkä yhteydenpito ei ole parasta mahdollista. Tästä esimerkki On olemassa eurooppalainen verkosto, jonka lyhenne kuuluu Excite. Tiedemuseohankkeesta voidaan puhua, vaikka varsinaista tiedemuseosta ei ole kyse, vaan todellakin hankkeesta, jossa koulutetaan nimenomaan tieteelliseen suuntaan ja tämä verkosto on todella äärimmäisen moderni ja innovatiivinen, eli tämän tyyppistä kehitystä on jo havaittavissa kulttuuriperinnön digitalisoinnista puhuttaessa on olemassa jo verkosto, mikä se nimi nyt olikaan? No nimi nyt ei tule tässä mieleen, mutta No jos nimi putkahtaa mieleen, niin eh, mainitsen sen vielä uudelleen, mutta kuitenkin kyseessä on verkosto, joka on hyvin kansainvälinen, ei pelkästään eurooppalainen, ja se saa rahoitusta eh, Horisontti 2020 ohjelmasta, ja se mahdollistaa sen, että kansainvälisillä foorumeilla eh, voidaan todellakin edetä, kun kulttuuriperinnön digitalisoinnista puhutaan. Ja tutkimus on tässä osana mukana. Sitten myöskin digitaalinen agenda kansallisesti ja eurooppalaisista tarkastelin ja toisaalta sitten rakennerahastot. Euroopana ohjelma myöskin, eh, Connect-pääosasto on sitä muuttanut. Nyt voidaan jo sanoa, eh, että kyseessä on virasto ja tämä mahdollistaa kaikille Euroopan maille mukaan tulon ja todellakin mahdollistaa sen, että eh, voidaan eh, digitalisoida perintöä silloin, kun halutaan saattaa se osaksi eurooppalaista kokonaisuutta. No, ne voitte vielä hakea lähempää tietoa tästä, mutta niin kuin jo kerroin, myöskin elokuvan verkosto on olemassa. Esimerkiksi kun vietet kotiin toisen maailmansodan päättymisen muistojuhlaa yhdessä Euroopan kanssa. Saatiin aikaan varsin mielenkiintoinen hanke ja hankkeessa olivat mukana eri elokuva-alan tahot kertomassa omasta vinkkelistään, näkökulmastaan tuolloisista tapahtumista. Eli tällä tavalla pyrittiin eh, hieman eh, suuntaamaan asioiden esittelytapaa sellaiseen muotoon, että asia saattaisi kiinnostaa paremmin myös nuoria. Ja todellakin näin pyrittiin eh, tätä interaktiivisuutta tässä painottamaan ja sitä, että kerrottiin historiasta sillä tavalla, joka toivottavasti tai ajateltiin, että se voisi kiinnostaa paremmin nuoria. Ja sitten strategiassa nämä neljä pilaria on mukana, luovat alat, kulttuuriperintö, ja sitten kulttuuriteollisuus, tietysti tässä myös talouden aspektit ovat mukana, kun teollisuudesta puhutaan, ja siksi juuri teollisuusvaliokunta on asian tarkastelussa mukana. Mutta on muistettava se, että teollisuuspolitiikka on ihan selvässä yhteydessä eurooppalaisen kulttuuriteollisuuteen. Ja mm, investointirahaston uusi Euroopan takuurahasto, joka mahdollistaa sen, että on mahdollista myöntää luottoa myöskin luovalle kulttuurialalle. Ja tämä on mielenkiintoinen asia, kun puhutaan luovasta Euroopasta. Tässä tietysti on katsottava, että maantieteellinen tasapaino ja alojen välinen tasapaino säilyy. Ja mielenkiintoista on se, että tämä ehdotus on tehty ja tähän on yhdistetty sitten myöskin eh, capability-aloite, jossa siis lähdetään liikkeelle asiantuntemuksesta ja siitä, miten sitä voidaan hyödyntää. Sitten eurooppalaisen kulttuurin eh, diplomaattinen ulottuvuus – Tähän asiaan tietysti voidaan vielä palata, mutta on selvää, että me voida puhua ulkopolitiikasta, puolustuspolitiikasta, turvallisuuspolitiikasta ja maahanmuuttopolitiikasta, e, jos kaikissa näissä yhteyksissä ja erilaisissa kumppanuuksissa ei huomioida myös samalla tutkimusta, koulutusta ja kulttuurisia aspekteja. Ja sitten tietysti digitalisoituminen, digitaalisuus, se on erittäin tärkeä asia kaikissa näissä yhteyksissä. Totta kai audiovisuaalinen ala on tässä tärkeässä roolissa ja komissio on ponnistellut myöskin ja pyrkinyt siihen, että e, tietyt e, oikeuksien turvaan liittyvät e, suojelu- ja suojausmekanismit huomioidaan. Helka Trubel muun muassa kysyi, miten eh, voidaan taata esimerkiksi videosharing-yhteyksissä tekijänoikeusvastuuseen liittyvät kysymykset. On erittäin tärkeää, että pidetään kiinni ensinnäkin eh, säännöistä, copyright-määräyksistä, alaikäisten suojeluun liittyvistä kysymyksistä. Ja nyt todellakin ensimmäistä kertaa eh, tuodaan esiin asiaa, jota ehkä pitkään jo on odotettu, eli että jäsenmaat voivat kääntyä näiden tahojen puolen ja pyytää todellakin rahoitusta kulttuurisiin menettelyihin. Ja vielä Lopuksi toteaisin, että todellakin eh, tässä, tältä pohjalta näissä asioissa nyt edetään. Ja itse katsoisin, että suora vuoropuhelu on aina tärkeä asia. Ja varmasti toinen tapa olisi että te järjestäisitte kansallisissa parlamenteissa kuulemisia. Katsoisin, että meidän tulee paremmin paremmin olla mukana asioiden valmisteluvaiheessa sekä teidän kuin myöskin meidän. Ja todellakin haluaisin lämpimästi tässä vaiheessa kiittää hyvistä yhteyksistä kaikkia eh, kansallisten parlamenttien edustajia. Erittäin tärkeää on eh, voida järjestää tällaisia yhteisiä tapaamisia. Ja todellakin haluan lämpimästi kiittää löytää tästä ja ehkäpä eh, voidaan miettiä luovia ratkaisuja Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien yhteydenpitoon jatkossa. Kiitos todellakin kaikille mukana olleille ja kiitos hyvistä puheenvuoroista. Tulette saamaan lisää asiakirjoja teillä jo. Jonkun verran niitä varmasti onkin, mutta nämä viimeisten kahden vuoden aikaiset tapahtumat, niistä yhteenvetoja toisaalta, jos toivotte jotain vielä muuta, niin kääntykää vain puoleenne, niin toimitamme tarvittavat asiakirjat halukkaille. Todellakin oikein lämpimät kiitokset teille kaikille ja mukavaa illan jatkoa Brysselissä.